Um, colleagues. Kollegat. Koska puheenjohtaja ei ole paikalla ja minä olen myöskin esittelijä esityslistan ensimmäiseen kohtaan, niin ehdottaisin nyt tässä rohkeasti, että aloitamme. No, te kaikki nähtävästi yks, olette yksimielisiä tässä. Loistavaa. me olemme vihdoin ja viimein päässeet siihen tilanteeseen, että äänestämme Australian kanssa tehtävästä sopimuksesta liittyen matkustajarekisteritietoihin. Minun ei varmastikaan tarvitse läsnäolijoille kertoa, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Te löydätte pöydiltäne lyhyen tekstin suositusluonnoksesta – ja minä uskon, että myöskin selvitysmuistio on jaettu teille eilen illalla, siis luonnos siitä. Tämä oli tietysti melko lyhyellä varoitusajalla ja teillä ei ollut kovinkaan paljon aikaa tutustua siihen, mutta se on ainoa tapa tässä toimia nopeasti ja koska olemme tässä painostaneet muita toimielimiä tekemään työtä nopeammin, niin toivon, että kaikki voivat hyväksyä tämän. Mitä sitten tulee aikatauluun? Minä ehdotan, että me käymme mielipiteiden vaihtoa tänään, että äänestämme suositusluonnoksesta 17. päivä lokakuuta. Ja sitten me varmastikin voimme äänestää täysistunnossa tämän kuun lopulla. Ensinnäkin, mitä tulee tähän suositusluonnokseen, se on hyvin lyhyt, mutta on olemassa ainoastaan kaksi vaihtoehtoa, Me voimme antaa suostumuksemme tai pitäytyä antamasta siitä. Tämä on, tässä ovat nämä molemmat vaihtoehdot. Suostusluonnoksessa minä puolan sitä, että annamme suostumuksemme, mutta tässä perusteluosiossa, jota käsittelen myöskin muiden ryhmien varjojen kanssa myöhemmin, haluaisin ottaa muutaman jäljelle jäävän huolenaiheen esille, koska on totta yhtäältä, että me olemme onnistuneet parantamaan aikaisempaa sopimusta, varsinkin syiden määritelmässä, koska tätä on kiristetty melko paljon, tiukennettu. Se oli melko laaja käsite. PNR-tietoja pystyi käyttämään kaiken näköisiin tarkoitusperiin. Ja nyt se on rajoitettu terrorismin vastaiseen taisteluun, ja vakaviin rajat ylittäviin rikoksiin. Joten tämä on kyllä edistysaskel, mutta on myöskin muutama asia, jota emme ole saavuttaneet tai asia, joiden kohdalla meidän täytyy käytännössä katsoa, että toimivatko me siten kuin olemme toivoneet. Yksi asioista, jota emme ole saavuttaneet, ja tämä on myöskin tärkeää ajatellen tulevia PNR-sopimuksia, on järkevä perustelu tarpeelle ja suhteellisuudelle. Me olemme pyytäneet Euroopan komissiolta jo vuosia, että se tarjoaa meille tällaisia tarpeellisuus- ja suhteellisuustestejä. Meillä on hyvin paljon anekdoottimaista todistusaineistoa, mutta meillä ei ole mitään todellista tyhjentävää todistetta sille, että on olemassa tarve tai suhteellisuus sille, että näin paljon tietoja säilytetään hyvin pitkän aikaa. Totta kai ne ovat tärkeitä, kaikki varmasti tämän voivat hyväksyä. Me olemme olleet paikan päällä tutustumassa. Niin, hyvää huomenta puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme, että tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä ja joissakin tapauksissa tarpeellisia. Mutta en ole vieläkään saanut selville, että miksi tietoja pitäisi voida säilyttää, siis miljoonien syyttömien ihmisten tietoja noinkin pitkän ajan. Tämä on asia, mikä meidän täytyy selvittää, kun ajatellaan tulevia sopimuksia. Ja sitten toinen asia, jossa olen täysin eri mieltä Euroopan komission kanssa, on oikeusperusta. Olen täysin vakuuttunut edelleenkin siitä, että äh, artikla 16 tietosuojasopimuksessa tulisi olla oikeusperusta, eivätkä nämä kaksi vastaavaa äh, artiklaa poliisia ja oikeuslaitosten yhteistyöstä. Jos nyt katsotaan PNR-sopimusten menneisyyttä, niin on täysin sel selvää, miksi alkuperäinen PNR-sopimus Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitettiin, koska Yhdysvallat ke keräsi PNR-tietoja lentoyhtiöt EU-lainsäädännön mukaisesti eivät saaneet tarjota näitä kyseisiä tietoja. Se, että ne tarjosivat näitä tietoja Yhdysvalloille, oli rikkomus EU-lainsäädäntöä vastaan. Ja jotta tämä, nämä olisivat standardien mukaisia toimia, tehtiin tällainen sopimus Yhdysvaltain kanssa, joten on täysin selvää, että tällaisen sopimuksen tavoite on tietosuoja. Ja tämä tulee entistä selvemmäksi, jos ymmärtää, että tässä ei todellakaan voi olla kyse EUn poliisi- ja oikeuslaitosten välistä yhteistyöstä, koska tämä on yksipuolinen Australiaan tai Yhdysvaltain tai jonkin kolmannen valtion tekemä päätös kerätä näitä tietoja. Me emme voi tehdä päätöstä noiden maiden puolesta, että he eivät saa kerätä kyseisiä tietoja. EU ei ole siinä asemassa, että se voi tehdä sellaisen päätöksen. Tästä syystä tämä ei kuulu EUn politiikkaan. Ikävä kyllä tämä on taistelu, jonka me hävisimme, ainakin tällä hetkellä. Euroopan komissio vaatii, että artikla 16 ei olisi ö, oikeusperusta, siihen ei edes viitata, tai aina, ainakin viittaus on hyvin heikko, sillä ei ole mitään lainsäädäntöarvoa tai painoa, ja mielestäni tämä on erittäin ongelmainen asia. Ja sitten vielä viimeinen asia, josta haluaisin puhua, on nämä säilytysajat. Nyt on ehdotettu, että näitä säilytettäisiin viisi ja puoli vuotta, osa sellaisessa muodossa, että henkilötietoja ei esiinny. Ehkä noin viisi ja puoli vuotta on suhteellinen, ehkä ei. Meillä ei ole mitään perusteluita tälle vaikuttaa siltä, että nämä on hyvin mielivaltaisesti valittu ja viime vuoteen asti australialaiset eivät säilyttäneet tietoja, joten en tiedä mikä nyt on muuttunut vuoden 2010 ja tämän vuoden välillä. No niin, nyt sitten johtopäätöksiin. Minä suosittelisin silti, että hyväksymme tämän sopimuksen, annamme sille suostumuksemme, ei siksi, että olemme sataprosenttisen tyytyväisiä siihen ja ei siksi, että huolenaiheita ei olisi. Mutta jos nyt tarkastellaan kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja, niin tämä on mielestäni kyllä paras se, että annamme suostumuksemme, koska jos emme sitä tee, tietoja edelleenkin siirretään, jolle me päätä, että lentoliikenne pysäytettäisiin kokonaan, mutta tämä nyt ei varmastikaan ole kovin realistinen vaihtoehto. Joten tiedot edelleenkin tässä liikkuvat ja se, mikä meillä nyt on tässä edessämme, on hyväksyttävissä oleva sopimus. Se tarjoaa hyvän suojan tason, vaikkakin siinä on joitakin puutteita. No niin, tämä on suositukseni teille. Okay, thank you, Mrs. Lindveld, for the presentation of the draft recommendation. Niin, kiitoksia. Tämä koskee Australian ja Euroopan unionin välistä PNR-sopimusta ja nyt kuulemme sitten edustaja Fossilta, joka on varjoesittelijä ja sitten voimme antaa puheenvuoron muille. Ja sen jälkeen annamme muille jäsenille puheenvuoron, jotka haluavat kommentoida. Edustaja Foss. Kiitos ensiksi. Haluaisin kiittää tästä meidän mielipiteidemme hyvästä tiivistelmästä. Tämä todellakin heijastelee meidän keskustelemme hyvin. Jos me tarkka, tarkastelemme tätä tavoitetta, eli parempaa tietosuojaa, niin minun täytyy kyllä sanoa, että olemme jossain määrin onnistunut saavuttamaan tavoitteen. Ei kaikissa kohdissa, emme ole kaikista, kaikista, kaikkiin kohtiin tyytyväisiä, mutta monissa asioissa me olemme silti saavuttaneet jotakin ja ennen kaikkea kun tarkastellaan sitä, että siitä seuraisi jotakin, jos me eurooppalaisena toimielimenä emme tekisi näin. Seuraukset olisivat vain kielteisiä, ei pelkästään kilpailutilanteen kannalta, vaan tai että meille, meille tulisi esimerkiksi aivan erilaisia lentokenttiä tai erilaisia tietorekisteriä, vaan myös tietosuojan kannalta kokonaisuutena. Eli minulla on siis tunne, että niin kauan kun me pystymme pitämään tämän asian hyppysissämme ja asettamaan joitakin tietoja standardeja, niin kauan en usko, että lentoliikenteen harjoittajat itse voisivat toteuttaa parempia standardeja. Eli kokonaisuudessaan tulos on mielestäni hyvinkin tyydyttävä ja meidän pitäisi äänestää puoltavasti, vaikka joissakin kohdissa olisi vielä parantamisen varaa. Mutta kaiken kaikkiaan, jos miettii, jos miettii kielteisiä seurauksia tai viestejä, joka tästä lähtee USAhan, kaiken kaikkiaan on siis tyytyväinen ja meidän pitäisi todellakin äänestää puoltavasti. Kiitos. Here. Kiitoksia. Ja sitten kuullaan varjoesittelijöiden näkemyksiä. Edustaja Sippel. Niin, kiitos. Olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa ja haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on kovasti työstänyt tätä asiaa. Äh, hän otti kriittiset asiat selvästi esiin ja myöskin viittasi tänään jälleen kerran siihen, että varmastikaan kukaan meistä ei ole sataprosenttisesti tyytyväinen ja onnellinen tämän paperin kanssa, mutta nyt on kuitenkin niin, että on harvoin sellainen tilanne, että direktiivit tai sopimukset joita solmimme, ovat sellaisia, että kaikki ovat niihin tyytyväisiä, koska meidän täytyy myöskin tässä talossa tehdä kompromisseja. Meillä ei ole ainoastaan se ongelma, että ilman sopimusta lentoyhtiöt mahdollisesti antavat tietoa edelleen eteenpäin. Se, mitä herra Foss sanoi, on asia, painottaisin vielä. Olen melko varma siitä, että me joutuisimme tilanteeseen, jossa olisi paljon kahdenvälisiä sopimuksia ja monet sopimukset olisivat huonompia kuin tämä nyt olemassa oleva versio. Myöskin tästä syystä olen sitä mieltä, että sopimus pitäisi tehdä. Nythän on myöskin niin, että me emme voi kieltää muita maita turvaamaan omia ulkorajojaan. Me itse eurooppalaisina myöskin vaadimme sitä, että tietoja käytetään muihin tarpeisiin se ei ole periaatteessa kiellettyä, mutta totta kai tietyistä standardeista ja normeista täytyy pitää kiinni. Ja tämä olemassa oleva sopimus, niin voidaan vain toistaa, että se ei ole täysin tyydyttävä, mutta parempi kuin mistä puhuimme aikaisemmin. Ja tästä syystä onkin mielestäni hyvä, että parlamentti, joskin joitakin kriittisiä, selkeitä kriittisiä huomioita tästä on, niin se voi kuitenkin antaa suostumuksensa tälle sopimukselle. Let's hear from... Kiitoksia edustaja Zippel, sen jälkeen edustaja Kirkhope. Sorry, Chairman. Um, yes, good morning. Um, thank you very much. I only had very short... Niin, hyvää huomenta. Mm, minä, minä en tiennyt tästä estyslistan muutoksesta, joten pyydän anteeksi. Um, mutta haluaisin kuitenkin kiittää erityisesti Sofiaa Ähm, hänen työstään. Olen hyvin tyytyväinen tähän sopimukseen ja olen aina painottanut minun näkökulmastani sitä arvoa, mikä, mikä sillä on, että näitä tietoja suojellaan hyvin. Ja sopimuksessa on useita muutoksia esimerkiksi tietojen tallentamisen suhteen. Olemme siis päässeet eteenpäin. Meidän pitää käyttäytyä vastuullisesti ja, ja äänestää äänestää puolesta. Minä nyt en ole sataprosenttisen tyytyväinen, mutta 95,3 prosenttisesti olen tyytyväinen. Kaiken kaikkiaan hyvä puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että tietoja vaihdetaan äm, kaikista sopimuksista huolimatta, mutta paljon parempi, että meillä on tällainen sopimus, joka ainakin suojelee EU-kansalaisten tietoja. Tämä sopimus on parannus aikaisempaan verrattuna, eli vielä kerran onnittelen esittelijää. Meidän, minun ryhmäni kyllä tukee tätä sopimusta. Kiitos. And uh, Mr. Tavares. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Tavares. Kiitoksia. Minä puhun aivan lyhyesti, koska minun täytyy lähteä toisen valiokuntaan. Tai itse asiassa minun pitäisi siellä olla jo nyt. Jan Albrechtkin on tullut tänne, joten hän voi myöskin ottaa sille joitakin näitä huolenaiheita. Olen Sofin kanssa eri mieltä tästä päätöksestä. Tiedän, että sopimus on parempi kuin mitä saimme amerikkalaisten kanssa aikaiseksi. Tiedän, että tämä tietojen tallessa pitämisaika huolettaa minua edelleen. Meillä mitään selkeitä kriteereitä sille ei ole, mutta meidän täytyy myös huolehtia näistä kriteereistämme, kun argumentoimme, kun käytämme oikeustapauskäytäntöä Euroopan unionissa perustelunamme. Lisäksi olen huolissani tietojen välittämistä kolmansiin maihin. Mutta koska tästä nyt täytyy juosta, niin jätän ja salin ja ehkäpä Jan Albrecht sitten voi ottaa joitakin näitä meidän huolenaiheita me esille. Thank you then. Kiitoksia. Jos sitten edustaja Albrecht haluaisi jatkaa tästä, mitä Tavares sanoi. I, I really would... Niin, haluaisin kyllä puhua tästä sopimuksesta, mutta minun täytyy sanoa, että tämä viime hetken muutos esityslistalle on mielestäni täysin sellainen asia, että en voi sitä hyväksyä. Minä sain sähköpostin eilen illan Minulla on muuta tehtävää. Mielestäni tämä ei ole järkevä tapa tehdä työtä tässä valiokunnassa. Minun täytyy vain nyt sanoa tämä. En voi tehdä työtäni tällä tavoin, niin kuin täällä nyt tehdään. Ja tästä sopimuksesta niin, meillä oli hyvin monia päätöslauselmia PNRstä. Me puhuimme omista periaatteistamme, huolenaiheestamme ja tämä sopimus, joka meillä nyt on tässä, EUn ja Australian välinen sopimus liittyen matkustajatietoihin, niin näiden päätöslauselmien ja tärkeiden kohtiemme osalta minun täytyy vain sanoa, että mitä nyt tässä ei ole saavutettu, varsinkin kun ajatellaan tätä profilointikysymystä, jota ei edes ole mainittu sopimuksessa. Siihen kysymykseen ei ole vastattu laisinkaan, ja tämä on kuitenkin aina ollut tärkeä kysymys parlamentille – me haluamme, että profilointia ei oteta mukaan toimenpiteisiin ja että edes kysyttäisiin määritelmää profiloinnista, niin mielestäni tällainen toimenpide ei ole hyväksyttävissä parlamentin kannalta. Meidän ei tulisi legitimi, legitimoida tätä, koska tämä totta kai on myöskin ennakkotapaus, kun ajatellaan tulevia neuvotteluja ja tulevia toimenpiteitä, jotka otetaan omissa valtioissamme käyttöön. On, on ollut hyvin paljon perustuslaillisia tapauksia, joissa on, on otettu huomioon kattavat tapaukset, niin mielestäni tämä ei ole hyvä tapa toimia tässä. Kiitoksia. Täysin kunnioitan teidän näkemyksenne, mutta mielestäni on ihan sopivaa, vastata tähän ensimmäiseen kommenttiin, joka koski työmenetelmää Libe-valiokunnassa. Täällä ei ole yksikään, ei edes minä, jolla ei ole muita sitoumuksia, muita poliittisia vastuualueita. Ja paljon parlamentaarisia vielä. Sitä vartenhan meillä esityslista on, kuten tiedätte. Niin, mutta aina silloin tällöin, koska meillä esityslista on valtavan täynnä ihan säännöllisesti, niin aina silloin tapahtuu. Ja on henkilö, kuten Innetfeltin tapauksessa eilen. Meidän täytyy kyetä muuttamaan muutama asia, asiajärjestystä niin, että hän kykeni käsittelemään tämän asian heti aamun alusta. Ja näin päätimme eilen. Eli en ole sitä mieltä, että tässä on riittävästi perusteita todeta, että tätä ei voida hyväksyä tai voida sietää. Minusta se oli ainoa oikea tapa menetellä. Inet Felt tätä ehdotti eilen. Ei tätä tapahdu jatkuvasti, aina silloin tällöin vain Se on ihan luonnollista ja kohtuullista, että toimimme joustavasti, hyväksymme toistemme ehdotuksia niin, että voimme käsitellä näitä asioita sikäli kun ne eteen tulevat. Varmaankin voitte kohtuudella ymmärtää tämän selvityksen. Sitten edustaja Brons ja sitten vielä muutamia muita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja sen jälkeen käännän uudelleen edustajien Feltin puolen. Edustaja Bruns. Niin, pieni selvennys vaan. Anteeksi, en tullut ajoissa, eikä minulla ole mitään tekosyytäkään. Ehkä annoitte jo alkuselvityksissänne vastauksen, mutta sanoitte, että vaikka emme, emme hyväksy tätä sopimusta, tietoja vaihdetaan silti. Tämä tarkoittaa pakosti, että tässä on kyse tiedoista, joita rutiininomaisesti vaihdetaan, vaihdetaan. Eli esimerkiksi maksutietoja, luottokorttitietoja lentoliikenharjoittajat antavat. Eli vai koskisiko tämä esimerkiksi hallituksen viisumitietoja, eli ei ilmeisesti. No kiitos sitten, annettekin jo vastauksen kysymykseeni. Edustaja Trianta Filides, kiitoksia. Haluan kiittää Sofiita tästä alustuksesta. Se ainakin minulle selvensi asia, vaikka minä en olekaan varjoesittelijä. Meidän ryhmämme e- esitte, anteeksi, varjoesittelijä on poissa, mutta hänellä on viisi kommenttia, jotka hän haluaisi esittää. Ensimmäinen on seuraava. Euroopan parlamentti on kahteen otteeseen 5.5.2010 ja 11.11.2010 hyväksynyt päätöslauselmat, jotka esittävät vaatimukset PNR-sopimuksiksi, joiden pitää olla oikeasuhtaisia. Joitakin tärkeitä tavoitteita ei ole saavutettu sopimuksessa. Euroopan parlamentti on vaatinut, että PNR-tietoja voidaan käyttää vain terrorismin torjunnassa – puitepäätöksen 2002 ne, 475 mukaisesti. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää myös vakavan rajoylittävän rikollisuuden torjunnassa. Tämän sopimuksen mukaisesti kaikki, mikä on rang- Australiassa rangaistavaa vähintään neljänvuotisen vankeusrangaistuksen avulla, sisältää aivan liian monia rikoksia – ja monia sellaisia, jotka eivät ole terrorismiin tai vakaviin rikoksiin liittyviä. Mitään riittäviä turvatoimia ei ole estääkseni sitä, että tietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin, kuten Euroopan parlamentti on vaatinut. Jotta voidaan saada tätä tietoa, kaikki mitä kolmannen maan täytyy tehdä on sanoa, että se pitäytyy sopimuksen turvatoimissa. Näitä, sopimuksi, näitä ehtoja ei voida täytäntöönpanna. Euroopan parlamentille edelleenkään ei ole annettu todistetta siitä, että PNR on oikeasuhtainen, kuten myös vaadittiin. Tämän mukaisesti on sanottu, että tarvitaan lisätietoa ja suhteellisuus puuttuu edelleen. Kolmen vuoden jälkeen kollektiivinen tieto varastoidaan vielä kahdeksan ja puoleksi vuodeksi. Vaikka se kuulostaa hyvältä, se ei silti merkitse yhtään mitään, sillä on aivan selvää, että sen jälkeen kun henkilökohtaiset tiedot poitetaan, tiedot voidaan edelleenkin saada vielä tutkimustarkoituksia varten. Siitä syystä tieto ei ole lopullisesti henkilö, sellaista, joka ei koske yksittäisiä henkilöitä – Eli aikaraja on itse asiassa viisi ja puoli, ei kolme vuotta. Lopuksi Australian yksityisyyssaatio toteaa, että Australian PNR-kriteerit ovat paljon matalammat kuin Euroopan unionissa. Siitä syystä Australia ei ole saanut mitään tunnustusta tästä toiminnasta. Kiitoksia. Chat. Kiitoksia, edustaja Vergea. Oui, monsieur le président, euh, je vais... Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja niin jatkan siitä, mitä kollegani Trianta Filides totesi. Ja totesin siihen, mitä täällä Jan Albrecht ja muut kollegat ovat sanoneet. Niin tietenkään tässä nyt ei ole samassa tap- mm, samankaltaisessa tapauksessa kuin sopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa, mutta kun katsotaan Australia, niin ja olen lukenut myöskin Sofin Feltin haastattelut tässä asiassa. Ja minulla on joitakin epäilyksiä aiheita. Erityisen haluaisin, erityisesti haluaisin verrata neljään kohtaan, jotka liittyvät niihin kommentteihin, joita on jo tehty. Mitkä ovat räikeät rikollisuuden muodot? Vakava rikollisuus, haluaisin tietää. Sillä mehän torjumme terrorismia. Olen aina ollut sitä mieltä, että meillä täytyisi olla tarkat määritelmät tässä asiassa – ja tässä tapauksessa näin ei ole. Itse asiassa ollaan aika kaukana tuosta suhteellisuusperiaatteestakin. Mikä on niiden tietojen tarkka luonne, jota välitetään eteenpäin? Tässäkin on epämääräisyyttä. Miksi tietojen säilytysaikaa on kasvatettu aiemmasta sopimuksesta? Ja mikä tämä valtavan pitkä aika nyt, on, joka löytyy tuolta, tai ei löydy mistään muualta? Ja voidaanko saada selvennystä kolmansille maille siirrettäviin tietoihin. josta en ole saanut riittävää enkä tyydyttävää tietoa. Kiitoksia. Merci. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt ennen kuin käännetään sitten ennet Feltin puoleen, niin ehkä Brunestal meitä komissiosta haluaisi ottaa kantaa asiaan. Good morning everybody. We... Hyvää huomenta kaikille. Meidän mielestämme tämä sopimus on erittäin hyvä ratkaisu. Se varmasti tyydyttänee parlamenttia. Ja tämä on neuvottelu direktiivin mukainen, jonka neuvosto on antanut. Me uskomme vahvasti, että se tarjoaa oikean tasapainon turvallisuuden ja tietosuojan ja yksityisyyden suojan välille. Kun ajatellaan näitä yksittäisiä sopimuskohtia, ja kun nyt käyn ne läpi, niin varmasti voin vastata useampiin kysymyksiin. Tietojen säilyttämisaika todellakin vaikutti olevan kaikkein hankalin kysymys. Tietojen säilyttäminen, säilyttämisaika on pysynyt samana, eli viisi ja puoli vuotta sitä ei ole kasvatettu. Se, mikä on muuttunut, on tietojen säilyttämisprosessin muoto, se mitä Australia käyttää. Tietojen saatavuus on mahdollista se kolmen vuoden ajan, ensimmäisen kolmen vuoden ajan ja tämän jälkeen sitten ne tiedot, jotka, joiden avulla voidaan identifioida matkustajaa, niin ne poistetaan. Tämä asia otetaan huomioon ensimmäisessä tarkastelu, tarkastelussa, joka siis tapahtuu vuoden päästä. Ja sitten katsomme, onko tämä ö, mahdollisuus saada vähemmän tietoja käyttöönsä viiden puolen vuoden aikana, onko se onnistunut, onko se toiminut hyvin vai ei. No sitten soveltamisalan osalta meillä on hyvä sopimus, on täysin selvää, minkä kaltaisiin tarkoituksiin matkustajarekisteritietoja voidaan käyttää tarkoituksena on puuttua vakaviin rajat ylittäviin rikoksiin tai terrorismiuhkiin, ja nämä määritelmät on määritelty selkeästi sopimuksessa. Meillä on määritelmä terrorismitoimista, jo, jo, joka on myöskin linjassa EUn puitesopimuksen kanssa terrorismin torjunnasta ja sitten nämä kansain, rajat ylittävät vakavat rikokset. Se on selvää, mitä se tarkoittaa. Eli siis kyseessä ovat rikokset, joista rangaistus voi olla vähintään neljä vuotta tai sellaiset tapaukset, joissa on oikeusvarmuus. Tämän, näiden rikosten tulisi olla myöskin rajat ylittävää, on määritelty yhdessä Yhdysvaltain yleissopimuksen kanssa liittyen rajat ylittävään järjestäytyneen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ei ole mitään epäselvyyksiä. Artikla 20 osoittaa, että tiedot täytyy toimittaa eteenpäin. Ja myöskin meillä on poliisi- ja oikeuslaitosten välistä yhteistyötä Australian kanssa. Australian tulee tarjota meille tietoja oma-aloitteisesti, sellaisia tietoja, jotka ovat meidän oikeuslaitosviranomaisille tärkeitä, myöskin mukaan lukien Europol ja Eurojust. Ja sen täytyy myöskin vastata näiden viranomaisten pyyntöihin liittyen näihin PNR-tietoihin, joita Australialle toimitetaan. No sitten nämä suojalausekkeet, ne tietysti ovat jatkuvasti voimassa. Mitään syrjintää matkustajakohtaan ei saa ilmetä. Ja myöskin arkaluontoisten tietojen myöntäminen on kiellettyä. Australian tieto, komissaari valvoo tätä, on myöskin oikeus poistaa näitä tietoja, ei voi olla mitään automatisoitua prosessia, jos tietojen toimittaminen aiheuttaa ongelmia, joten tästä syystä profilointia ei voida sopimuksen nojalla suorittaa. Kaikki prosessointi dokumentoidaan, jotta voidaan myöskin valvoa, miten asiat toimivat. Tietoja voidaan jakaa muille Australian viranomaisille ainoastaan tapauskohtaisesti ja niissä tapauksissa, jotka sopimuksessa on mainittu, ja myöskin kolmansille maille. Toimitetaan tietoja ainoastaan tiukkojen määräysten nojalla. Tämäkin tapahtuu ainoastaan sopimuksen pohjalta ja tapauskohtaisesti. Ja Australian vastaavilta äh, saimme tietoa myöskin, että vastaavat viranomaiset jäsenvaltioissa saavat tietoa, mikäli näitä tietoja jaetaan kolmansiin maihin. Ensimmäinen arviointi tapahtuu äh, vuosi allekirjoittamisen jälkeen. Ja sitten tämä tarve ja oikea suhtaisuus. Me kävimme hyvin hedelmällisiä keskusteluja suljetuin ovin tämän valiokunnan jäsenten kanssa ja varmasti voimme jatkaa tällä linjalla, mikäli se on tarpeen. Kiitoksia paljon. Council, Mr. Jasinski, on behalf of the Polish presence. Kiitoksia sitten Jasinski, neuvoston edustaja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille arvoisille valiokunnan jäsenille. Minä kannatan sitä, mitä komissio sanoi periaatteessa, mutta haluan erityisesti korostaa yhtä sopimuksen osaa. Sitä ei näe heti, kun tarkastelee sopimusta. Neuvosto on kuullut myös valiokunnan jäsenten näkemyksiä. On ymmärtänyt, että olisi viisasta painostaa komissiota tiettyyn rajaan asti. Ja komissio palasi neuvotteluihin australialaisten kanssa. Ja näin saatiin aikaiseksi yhteinen julkilausuma, joka liitettiin tähän sopimukseen. Aina voidaan tietysti sanoa, että eihän se nyt juurikaan tuon tekstin sisältöä muuta, mutta kyllä se korostaa kolmea tärkeää osiota. Ne ovat ne, että raportointia koskeva erityismekanismi otetaan käyttöön, ja kaikki, mikä periaatteessa tehdään, tietosiirrossa tehdään tapauskohtaisesti. Ja kolmantena, vaan ei vähäisimpänä, neuvonpito Australian kanssa on yksi avainasemassa olevista kohdista tässä prosessista, joka on seurausta sopimuksen täytäntöönpanosta. Tämä korostaa australialaisten halua tehdä yhteistyötä kanssamme. Ja haluan kiittää puheenjohtajana komissiota, varsinkin siitä, että se on ikään kuin kyennyt avaamaan tämän sopimuksen uudelleen ja painostamaan Australiaan. Näin ei olisi kuitenkaan tehty, jollei parlamentista olisi ollut niin paljon aktiviteettia ja että komissio olisi ollut halukas menemään tähän suuntaan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No niin, ja sitten teidän vuoronne edustaja Innetfeldt. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin unohdin, sillä me aloitimme hieman epäjärjestyksessä. Unohdin kiittää varjoesittelijöitä. Me olemme tehneet työtä tiiminä ja niin myös jatkamme, sillä näitä sopimuksia tulee enemmänkin vielä. Ensinnäkin vihreän ja Guen kommentteihin, mutta myös komission suuntaan. Tästä ei ole epäilystäkään. Minä en ole sataprosenttisen tyytyväinen tähän sopimukseen. Ja herra Nunez, sopimuksessa on paljon hyvää, mutta, mutta yksityiskohdissa piilee ero. Tässä on vielä paljon porsaanreikiä. Tietysti oikeudellinen määritelmä on hyvä, mutta poikkeuksia voidaan edelleen tehdä. EDPS on ilmaissut huole, huolensa tästä ja siltikin minun mielestäni pitäisi tarkastella vaihtoehtoja. Onko olemassa vaihtoehto, että voidaan neuvotella uudelleen sopimuksen teksti? Sellaista ei ole. Meidän pitää olla realistisia. Tällaista vaihtoehtoja ei yksinkertaisesti ole. Eli me voimme sanoa tälle tekstille kyllä tai ei. Jos vaihtoehtoja olisi, niin minä esittelijänä ottaisin tämän toisen vaihtoehdon, mutta meidän pitää nyt hyväksyä tämä todellisuus, jossa elämme. Ja nyt kysymys on se, annammeko siunauksemme tälle tekstille vai ei. Minä haluaisin tässä erityisesti Goelle ja Vihreille sanoa, että monet huolenaiheista eivät ole sopimuksen tekstissä, vaan itse asiassa laajemmassa kontekstissa. Esimerkiksi tarpeellisuus ja suhteellisuus, niitä ei ole vielä, vielä sinänsä todistettu, mutta tämä ei ole osa tekstiä. Komission olisi pitänyt tehdä tämä ja se pitää tehdä se ennen kaikkea tulevien sopimusten suhteen. Ja toinen huoli on sitten oikeusperusta. Tämä kuitenkaan ei ole osa itse sopimusta. Jos katsotte näitä päätöslau- kahta päätöslauselmaa, eli viime vuoden toukokuun ja marraskuun päätöslauselmia, niin silloin voitte todeta, että tämä sopimus vastaa monia meidän tuolloin määrittelemiämme kriteerejä. Eli olemme siis puuttuneet moniin huolenaiheisiin. Ja Rove Versiadille haluaisin sanoa, että tiedot, joita saadaan kerätä, ne on hyvin määritelty on hyvin siis tiedossa, mitä tietoja saa kerätä ja mitä ei. Eli tiet ja tietojen välittämisestä on myös sääntöjä. Sitten säilyttämisaika, kuten sanoin, viisi ja puoli vuotta on jotenkin aivan mielivaltainen valinta. Aika saattaa olla liian lyhyt tai liian pitkä, me emme tiedä sitä. Ja tämä on todellakin seikka, jo, jota komission olisi pitänyt tarkastella ja se ei ole edelleenkään vielä toteuttanut meidän toiveitamme. Sopimuksessa ei mainita profilointia. Tämä saattaa olla hyvä tai huono uutinen. Tämä saattaa tarkoita sitä, että profilointia ei saa tehdä tai sitten, että sitä saa tehdä. Komissio sanoi, että automaattisia päätöksiä ei ole ja siksi profilointia ei tehdä, näin komissio sanoi, mutta mielestäni tämä on virhe, sillä automaattiset päätökset ja profilointi ovat kaksi aivan eri asiaa. Jos komissio on tältä poh- oletuksen pohjalta neuvotellut, että teitte virheen, meidän pitää taata, että automaattisia päätöksiä ei tule, mutta profilointi on aivan eri asia. Olen iloinen kuullessani, että yhteistä arviointia ö, tehdään vuoden päästä. Ja sitten soveltamisalan rajoittaminen mielestäni tässä on edelleen poikkeusten mahdollisuuksia ja porsaanreikiä. Esimerkiksi kansanterveys on mainittu, mutta kansanterveydellähän ei ole mitään tekemistä terrorismin tai rajat ylittävän rikollisuuden kanssa. Eli meidän pitää rehellisesti sanoa, että porsaanreikiä kyllä on ehdottaisin, että me hyväksymme tämän sopimuksen, mutta emme tällaisella, tällaisella voittoisalla äänenpainolla. Ja vielä sitten kolme kommenttia Euroopan komissiolle. Me tiedämme ensinnäkin, että ei, eivät kaikki jäsenvaltiot aio antaa hyväksyntäänsä tälle sopimukselle ainakin yksi iso jäsenvaltio aikoo äänestää tyhjää. Sitten toiseksi komission jäsen on antanut täysistunnossa julkisen lausuntonsa, joka on kirjattu pöytäkirjaan, ja me haluaisimme vahvistaa sen vielä kirjeen vaihdolla. Komission jäsen on nimittäin luvannut, luvannut antaa ehdotuksensa siitä, että tällainen sopimus voidaan ku- kumota, jos kriteerejä ei noudateta. Ei, sopimuksessa ei ole selvää, mikä menettelyn pitäisi olla, mutta poliittinen, poliittinen sopimus on olemassa ja me haluaisimme, että se vahvistetaan ennen kuin äänestämme. Ja kolmanneksi sitten, tämä ei koske Australiaa, mutta haluaisimme, että te ymmärrätte, me olemme monia vuosia pyytäneet tiettyjä asioita ja moniin kysymyksiin ei ole vastattu, mutta komission pitää antaa yksi vastaus ennen kuin aiomme hyväksyä, hyväksyä USA kanssa tehty sopimus. Nimittäin kahden väliset sopimukset jäsenvaltioiden kanssa. Kaksi näistä on tehty tänä kesänä ja näissä kahdenvälisissä sopimuksissa puhutaan myös matkustajarekisteritiedosta. Eli meidän selkiämme takana jäsenvaltiot neuvottelevat myös matkustajarekisteritietosopimuksessa. Minun mielestäni ei, tämä ei ole tapaus Australian kanssa, mutta silti komission pitää kiireellisesti kiireellisesti selvittää tämä asia. Jäsenvaltioiden ei pidä tässä omillaan toimia. Me tarvitsemme tämän selvennyksen. Hyvät kollegat, me, minä suosittelen, että että luette tämän perusteluosan, jonka varjoesittelijöiden kanssa vielä, vielä sovellamme, mutta tässä perusteluosassa puututaan vielä yksityiskohtaisesti näihin loppuihin huolenaiheisiin. Kiitos. Kiitoksia. No niin. Mä, tarkistustehtämisellä on määräaika, joka on 50. Äh, kello 5 iltapäivällä. Ja äänestys Libessä 17.10. 17.10. jolla äänestän tästä asiasta. Kiitämme kaikkia osallistujia. Ja sitten mennään eteenpäin seuraavaan kohtaan, joka on mietintö. Dias de Meran mietintö luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkoraja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Kuten tiedämme, tämä asia koskee muutoksia asetukseen, joka käsittelee mahdollisia positiivisia ja negatiivisia viisumiluetteloita. Ja näin kuulemme esittelijältämme Diaz de Meralta tästä asiasta. Ja näin pyydämme toisia jäseniä myöskin ottamaan asian tähän kantaa, kuten myöskin neuvostoa ja komissiota. Edustaja Diaz de Mera. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Niin. Tehän tiedätte, että minä olen esitellyt tämän mietinnön jo kertaalleen noin kuukausi sitten. Kiitän myöskin neuvostoa ja komissiota yhteistyöstä. Hyvä puheenjohtaja. Minä voin esittää argumentit vielä kerran, joista jo aikaisemmin siis olen puhunut, mutta olisi ehkä järkevää, jos tässä nyt aluksi kuultaisiin neuvostoa ja komissiota, koska he voivat kertoa, että miten tämä asia on kehittynyt neuvostossa eteenpäin. Sitten meillä on tarpeelliset ja ajankohtaiset elementit käsissämme tätä keskustelua varten, kun ajatellaan tätä neuvottelutointa. Tehän tiedätte, että tässä on ollut melkoisia eroja näkökannoissa. Ja tästä syystä meidän täytyykin nyt tietää, miltä tilanne näyttää neuvostossa tällä hetkellä, jotta voimme tässä valiokunnassa jatkaa työtämme. Puheenjohtaja, ehkäpä voisimme tässä nyt ensin antaa mahdollisuuden neuvostolle ja komissiolle käyttää puheenvuoron. Ja jos tämä ei ole mahdollista, niin sitten voin tietysti esitellä tämän mietinnön vielä uudestaan. Gracias. Señor Díaz de Mera. Now let's hear from our shadow. Kiitos. Anteeksi. Digo que sería conveniente para ver... Niin voi toistaa vielä. Eli jotta tietäisimme, mikä tilanne on neuvostossa, niin ehkäpä neuvosto ja komissio puhuisivat tässä ensin. Niin, anteeksi, anteeksi. Eli tässä Kuulemme nyt ensiksi komission edustajaa, herra Balman, tai herra Garcia Martinez. Komission edustaja, haluatteko käyttää puheenvuoron tai kenties neuvosto? Anteeksi, kollegani on ruuhkaan jäänyt, joten haluaisin, että Puolan edustaja tässä puhuu ensiksi. Eli herra Czesinski Puolan puheenjohtajakauden puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt puhutaan matkustajarekisteritiedoista ja viisumiasioista, joten minä voinkin kattaa nämä kaikki aiheet. Minä haluaisin lyhyen katsauksen antaa nykytilanteesta. Voin sanoa, että minä voin jossain määrin puhua myös komission puolesta, sillä tällä hetkellä meillä ei ole, ja siitä olemme hyvin tyytyväisiä, me emme siis ole nähneet kovinkaan paljon erimielisyyksiä jäsenvaltioiden ja komission välillä, kun olemme puhuneet tästä aiheesta. Se on tietysti hyvä asia. Vain muutama seikasta on erimielisy- erimielisyyksiä. Tämä ehdotus on melko tekninen. Tietysti kun puhumme yhteistyöstä Turkin kanssa ja kun puhutaan tämän raukeus, raukeamislausekkeen käyttöönotosta, niin kaiken kaikkiaan me, tässä on tiettyjä näkökulmia, eroja näkökulmissa, mutta me voimme kyllä meidän mielestämme löytää ratkaisun kaikkiin. Ensinnäkin haluaisin puhua vastavuoroisuudesta. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että että viimeaikaisissa tapauksissa on ollut vastavuoroisuuden puutetta, mutta me luotamme komissioon. Komissio varmasti jatkaa työtään näiden tapausten, tapausten selvittämiseksi. Yksi aiheesta, joka on vielä avoin kysymys, ja se on hyvin laaja-alainen, se koskee nimittäin Turkkia. Tästä aiheesta puheenjohtajavaltion ehdotus on viitata siihen, viitata siihen yleisesti. Hyvät edustajat, tässä, tässä on kyse yhdestä tapauksesta ja siis Soji Shadin tapaus ja ensi vuonna tulee toinen tapaus samasta aiheesta. Ja yleisesti, yleisesti pitää, tässä pitää saada oikeusvarmuutta aikaiseksi. Yksi vaikeimmista, vaikeimmista seikoista on se, mikä tämä, mikä tämä turvalausekkeen tarkoitus on. Minkälaisia seikoja me pitää ottaa huomioon, jos jäsenvaltiot päättävät tulevaisuudessa äm, valittaa komissiolle tietystä ongelmasta. Ja nyt haluaisin puhua muutamista ehdotuksestamme. Tässä ei ole nyt kyse mistään automaattisesta. Tästä on kyse komission vastuusta. Komission pitää, pitää arvioida tilanne paikan päällä – viisumit eivät ole väline järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Nämä, näissä kriteereissä meidän pitää mielessä, mikä tilanne kolmannessa maissa on. Eli pitäisi viitata turvapaikanhakijoihin tai uhkiin, uhkiin jotka tulevat tietyistä jotka tulevat tietystä kolmesta maista ja uhkaavat siis yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Joka, mutta kaiken kaikkiaan suhteen näihin kolmansiin maihin ja, ja yhteistyö EASON, Frontexin ja Europolin kanssa, nämä seikat pitää todellakin pitää mielessä. Kaiken kaikkiaan hyvät edustajat, emme aio mennä pidemmälle kuin komission ehdotus. Tämä on hyvä tasapainoinen teksti, joten voin sanoa, että, että nämä muutokset tekstissä eivät mene pidemmälle. Komitologia, muita, muuta ratkaisua ei ole, mutta, mutta komissio jos siis viisumijärjestelyä otetaan uudelleen käyttöön, silloin se otetaan, ne otetaan käyttöön pelkästään yhteistyössä parlamentin kanssa. Ja parlamentti sitten, parlamentti sitten loppujen lopuksi päättää tästä ehdotuksesta. Kiitos puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Kiitoksia. Ja nyt haluaako komissio ehkä käyttää puheenvuoron tässä välissä? Ei. No niin, herra Diaz de Mera, te saatte puheenvuoron. Niin, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset myöskin neuvoston edustajalle, herra Jasinskille, hänen käyttämästään puheenvuorosta. No niin, joitakin huolenaiheita on vieläkin jäljellä, sellaisia, jotka olemme aikaisemmin ottaneet jo esille. Kyse ei ole välttämättä näistä teknisistä yksityiskohdista ja suojalausekkeista, vaan tässä tärkeistä sisällöllisistä kysymyksistä. Tämä vastavuoroisuus on eräs esimerkki, varsinkin kun ajatellaan yhtä eri, erityistä jäsenvaltiota, jota en nyt tässä mitenkään nimeä. Tämä on asia, jota ei ole vielä ratkaistu. Ja pitäisikin tietää, miten määrällinen tuki muodostuu tälle jäsenvaltiolle, jota nyt en tosiaan tässä aio nimetä. No, Turkin ongelma on yleensä ottaen saatu ratkaistuksi. Saapa nähdä, miten yhteisön tuomioistuin tähän asiaan ottaa kantaa. No, mikä minua nyt kuitenkin vielä hiukan huolettaa, on tämä tekninen puoli, varsinkin kun ajatellaan prosenttiosuuksia ja tätä kysymystä, Minä en nyt tätä mitenkään tässä henkilökohtaisena mielipiteenäni esittänyt. Täällä varmasti edustaja voisi tämän vahvistaa, vaan on joitakin jäsenvaltioita, jotka jakavat nämä huolet liittyen näihin prosenttiosuuksiin. No niin, riippumatta siitä, että käyttävätkö kollegat kohta puheenvuoro vai eivät, niin haluan kuitenkin todeta, että ehkäpä olisi järkevää tässä kuulla vielä kerran neuvostoja ja komissiota liittyen näihin prosenttiosuuksiin, joiden avulla voitaisiin tämä suojalauseke kenties poistaa. Kiitoksia. Kiitos. Me kuulemme seuraavaksi varjoesittelijöitä. Rova Taija Fajon, ole hyvä. Kiitoksia. Hyvä esittelijä. Kiitoksia myös Puolan puheenjohtajavaltiolle tästä esityksestä. Ensinnäkin haluaisin kannattaa komission tavoitteita turvalausekkeesta. Se mahdollistaa sen, että voidaan väliaikaisesti ottaa käyttöön viisumipakko ja tavoitteena ottaa tämä käyttöön vain kiireellisissä tapauksissa ei perustuen pohjalliseen analyysiin. Mutta jäsenvaltiot ovat antaneet erilaisia pohdintoja tästä asiasta ja itsellänikin on tiettyjä epäilyjä. Ehdotus sellaisena kuin se nyt on, Euroopan parlamentissa on asian ymmärtänyt oikein, johtaa siihen, että parlamentilla on vain selventävä rooli. Neuvosto ja jäsenvaltiot eivät joudu ottamaan huomioon Euroopan parlamentin näkemystä. Ja minun mielestäni sitä ei voida lainkaan hyväksyä. Me olemme neuvoston ja komission kanssa yhteispäätösmenettelyssä, varsinkin kun tarkastellaan näitä mahdollisia muutoksia asetukseen, niin me emme voi luopua tehtävästämme, emmekä voi mahdollistaa sitä, että jäsenvaltiot ihan omin päin päättävät siitä, milloin viisumivapaus lakkautetaan tai keskeytetään jonkun valtion kanssa. Silloinhan yksi jäsenvaltioista voisi ottaa käyttöön prosessin, jossa poistetaan viisumivapaus ja komissio ehdottaa kolmea tällaista tapausta. Ainakin 50 prosentin kasvu, Laittomia maahanmuuttajien määrässä puolen vuoden aikana. Sama koskee turvapaikanhakijoita ja ainakin 50 prosentin kasvu äh, viisumeissa tai jota, josta on kieltäydytty. 50 prosenttia on erittäin outo määrä. Se voi olla paljon tai erittäin vähän. Jos otetaan huomioon viime vuoden ja tämän vuoden tienot, niin Saksa voisi milloin vain vaatia tällaista kiireellistä tapausta. Ja siitä syystä tämä 50 prosentin kynnys on erittäin kyseenalainen ja mielestäni se vaatii lisäneuvotteluja. Mitä se sitten tarkoittaa? Komission mukaan ja jäsenvaltioiden mukaan ne voisivat jäädyttää viisumivapauden erittäin nopeasti ilman, että Euroopan parlamentti voi puuttua asiaan. Itse haluaisin vedota tämän valiokunnan kollegoihin jotta vaaditte enemmän Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti pitää olla enemmän sanavalta. Toivottavasti tätä lauseketta koskaan käyttö Kyseessä on erittäin poliittinen kysymys, kuten puolen puheenjohtajavaltio juuri selvitti. Ja ehdotus sinänsä luotiin erittäin äh, odossa tunnelmissa me poistimme Balkanelta viisumivapauden ja Tänä vuonna olemme seuranneet, että Serbiasta ja Makedoniasta tulee yhä enemmän kyselyitä, mutta viranomaiset ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin. Mutta koska tämä ehdotus on tehty tilapäiskieloksi viisumiin, sopimukseen, niin populistit ovat ottaneet sen hampaisiinsa. On ryhdytty rajoittamaan liikkumisvapautta Schengenin alueella. Meidän täytyy korostaa sitä, että viisumivapaa toiminta on hyvän tahdon ele. Se johtaa läheisimpiin suhteisiin ja suurempaan taloudelliseen yhteistyöhön. Minusta meidän ei pitäisi vaikeuttaa tilannetta niille maille, jotka ovat nyt jo viisumivapaassa järjestelmässä. Meidän täytyy siitä syystä toimia erittäin varovasti puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Stanokka seuraavana. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös herra Dias de Miraa ja Puolan puheenjohtajan valtion edustajaa näistä selvennyksistä. Mutta silti me, minun ryhmäni yleisesti kyllä tukee sitä, että tällaiset ehdotukset ovat tarpeellisia. Me voimme olla samaa mieltä, että mekanismia tarvitaan, mutta silti mutta silti asiasta pitäisi kyllä syvällisemmin keskustella. Ja me olemme myös niiden joukossa, jotka kysyvät, ovatko nämä ehdotukset hyvin perusteltuja ennen kaikkea, mitä tulee tähän 50 prosenttiin prosenttiosuudet eivät ikinä heijastele tos- todellisuutta. Ja minä olen maininnut jo ensimmäisissä keskusteluissa, että voi olla kyse kymmenistä tai sadoista henkilöistä, ja tilanteet ovat aivan erilaisia. Kun emme puhu prosenttiosuuksista, vaan henkilöiden määrästä. Siis sellaisten henkilöiden määrästä, jotka oleskelevat, ö, oleskelevat laillisesti tietyissä jäsenvaltioissa. En tiedä, onko neuvosto valmis hyväksymään parlamentin tiivistä yhteistyötä näissä keskusteluissa ja toivon, että voimme keskustella asiasta edelleen. Kiitos. Thank you, Mr. Ensiu. Kiitos, edustaja Ensiu. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että tämä tällainen suojalauseke voi olla järkevä määräys poikkeustapauksissa viisumivapauden poistamiselle, mutta ainoastaan silloin, jos käytetään objektiivisia kriteerejä ja tiettyjen prosenttiosuuksien osalta ja ainoastaan tilapäisesti. Minä olen hiukan pettynyt, että tällaista lauseketta, poistamislauseketta ei ehdotettu sellaisille kolmansille maille, jotka eivät sovella vastavuoroisuusmekanismia. Komissio on todennut, että tämänhetkinen vastavuoroisuusmekanismi on toimiva, mutta Äh, jos siitä ei pidetä kiinni, niin siitä käsitellään ainoastaan rajoitetusti. Miljoona EU-kansalaista, muistuttaisin vielä siitä, ovat sellaisessa tilanteessa, että heitä koskettaa tämä vastavuoroisuuden, vastavuoroisuuden poistaminen näissä viisumikysymyksissä. Ja äh, komissio on nyt jotenkin pyrkinyt äh, pääsemään tästä pinteestä eroon, ja se ei kyllä ole hyväksyttävää. Sen pitäisi toimia erittäin paljon aktiivisemmin näiden kahden jäsenvaltion osalta, koska sillähän on toimivaltuuksia näissä viisumikysymyksissä. Jos vastavuoroisuutta ei noudateta, niin tässähän voidaan ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain kohdalla nyt tehdään. Euroopan unioni ja komissio, sen pitäisi toimia tässä asiassa, mutta tätä ei nyt tällä hetkellä kyllä sovelleta näissä tärkeissä kysymyksissä. Madame Driotova. Kiitos, sitten rouva Driotova. Eh, děkuji. Eh, já chci podpořit všechno, co tady bylo řečeno a nechci to opakovat. Eh, chci teď jenom upozornit na to, co ještě řečeno. 80 milionů evropských občanů, která nemají recipročně bezvízovou povinnost. Um, uh, excuse me. Rytova, it seems that there's some problem with interpretation. Is that so? No. Tulkkauksen kanssa näyttäisi olevan ongelmia. Aloittaisitteko uudestaan? Koska tässä nyt oli jotakin ongelmaa, minä en ymmärtänyt sanakaan. Okei. Okay. Yes. Eh, tak já jsem chtěla říct, že podporuji všechno, co tady bylo řečeno od mých kolegů, eh, včetně výtek na směr, směrovaný. Haluaisin vain todeta, että kun tarkastellaan näitä väitteitä, joita on heitetty komissiolle, niin siellä on joitakin, jotka ovat tärkeitä, mutta haluaisin lisätä siihen jotain. 80 miljoonaa Euroopan kansalaista joutuvat viisumipakon eteen sen takia, että heidän maahansa tulee henkilöitä ilman viisumia, esimerkkinä Tsekin tasavalta. Tämä on aivan ainutlaatuista. Ennen kuin liitymme Euroopan unioniin, Tsekin tasavallan asukkaille ei ollut viisumipakkoa, mutta nyt liittymisen jälkeen se on otettu käyttöön. Ja 27 kuukauden ajan komissio ei toimi, jos Kanada ei toimi. No hyvä, mutta Euroopan komissiohan on meitä edustamassa tässä ja meidän pitäisi saada viisumivapaus, sillä se on kaikille, jotka ovat Euroopan unionin jäseniä. Minusta tämä on todellinen poliittinen ongelma. Komission edustaja sanoi aivan oikein, että millä täytyy olla turvalauseke sen suhteen, että jäsenvaltio kääntyy Euroopan komission puoleen. Minusta meidän täytyy tukea tällaista ehdotusta. Haluan esittää sen jäsenvaltiolle silloin, kun jäsenvaltio jolle asetetaan yksipuolisesti viisumipakko kääntyy, viisum, kääntyy komission puoleen, niin silloin täytyy olla esimerkiksi vaikkapa kolmen kuukauden ajanjakso, jolloin voidaan päättää siitä, että se voi kääntyä komission puoleen. Ja silloin komissiolla pitäisi olla joku selkeä määräaika, johon mennessä vaikkapa kolme, neljä kuukautta, ehkäpä vähemmän, määräaika, jolloin se reagoi. Tietysti pitää kuulla Euroopan parlamentin ja neuvoston näkemystä, jotka voivat muokata komission näkemystä, mutta on ihan käsittämätöntä, että tähän kuluu 27 kuukautta. Ja olemme hyväksyneet myös yhteisen julistuksen tästä ongelmasta jo noin vuosi sitten. En ole saanut vastausta komissiolta siihen. Eli kaikki nämä puheet, jos sanotaan, että komissio haluaa ratkaista ongelmat ja niin edelleen, no okei, selvä, selvä. Mutta todellisuudessa ei ole mitään luottamusta, sillä pääasiallinen ongelma on nimenomaan luottamuksen puute, yhdenmukaisuus ja solidaarisuus, joka puuttuu. Siitä syystä toivon, että tuette ehdotusta. Kiitoksia, edustaja Botskurt. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys komissiolle ja neuvostolle tilannetta, joka koskee Turkkia. Varsinkin sen takia, että viime viikolla Strasbourgissa komission jäsen Wallström otti esille viisumihelpotukset. Mikä teidän näkemyksenne on ja mitä aiotte tehdä tässä suhteessa? Ja toinen kysymys koskee sitä, että jo kaksi vuotta sitten lainamiskomissaari sanoi, että tutkitaan asiaa. Onko se tutkimusta, onko tätä tutkimusta tehty se koskee sitä, mikä on tuo lisäpöytäkirjan suhde näihin ö, viisumipakkoihin. Siinä olisi mielenkiintoista nähdä, millä tavalla sen asia pitää hoitaa. Eli haluaisin kuulla, mitä siitä teillä on sanottavaa. Now, I understand Mr. Palman Niin, herra Palman on palannut takaisin huoneeseen. Haluaako komissio kommentoida ennen kuin pääsemme tässä takaisin esittelijän kimppuun. Herra Palman saa puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman, and... Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Haluaisin lyhyesti selittää jälleen, miksi meillä on nämä prosenttiosuudet tässä ehdotuksessa. Ensinnäkin tietysti me ehdotamme, että käytämme komitologia menettelyä ja jos se niin haluaa tehdä, tarvitaan rajoitetut kriteerit, jotta voidaan, jotta voidaan ottaa käyttöön suojalauseke, joka on viimeinen keino, joka, joka otetaan käyttöön. Eli jos kaikki muu epäonnistuu, silloin tartutaan suojalausekkeeseen. Me tarvitsemme tiettyjä prosenttiosuuksia, sillä kuten sanoin, me haluamme voida käyttää tätä komitologiamenettelyä, joka sitten myös sallii nopean komission päätöksen. Kun nyt puhun tästä päätöksestä, kolmannessa kappaleessa tästä suojalausekeehdotuksesta me sanomme, että komissio tutkii jäsenvaltioiden ilmoitukset ja ottaa huomioon niiden jäsenvaltioiden määrän, jossa kohdassa yksi äm, mainittu tilanteet, tilanteet ovat äm, toteutuneet ja ottaa myös näiden äm, maahantulijoiden määrän. Eli siis komissio arvioi tilanteen ja arvioi vaikutuksen, joka asialla on koko EU-hun. Eli esimerkkinä, jos esimerkiksi yhdessä jäsenvaltiossa, pienessä jäsenvaltiossa on kolme turvapaikan hakijaa normaalisti ja tiettynä aikana sitten äm, turvapaikanhakijoita olisi kuusi, silloinhan lisäystä on 100 prosenttia, mutta me, me katsomme näitä ilmoituksia ja katsomme, sanomme, että, no, että tässähän äm, olisi kyse sadassa prosentista, silloinhan jäsenvaltio täyttää kriteerit, ainakin yhdestä, yhden kriteerin, mutta tietysti tämä ei riitä suojalausekkeen käyttöönottoon kokonaisuudessaan, sillä tässä on puhe vain yhdestä jäsenvaltiosta, jossa on hyvin pienet määrät turvapaikanhakijoita. Eli tämä on yksi asia, joka pitää ottaa huomioon. Me tarkastelemme aina kokonaisvaikutuksia, eli näiden kolmen kriteerin vaikutusta koko eu hun Sitten Turkista. Tämän teillä sinänsä esityslistalla haluaisin vain sanoa, että komissio sanoi muistaakseni viime viikolla, että me yritämme antaa viisumihelpotuksia Turkin kansalaisille tämän olemassa olevan lainsäädännöllisen puitteen piirissä. Eli tässä on siis kyse viisumikoodeksin viisumisäännöstön antamista mahdollisuuksista. Meillä on tiettyjä mahdollisuuksia, joita voimme käyttää, kuten esimerkiksi voimme antaa tiettyjä, äm, tiettyjä maahantuloviisumia tai voimme kohdentaa toimia tiettyihin ryhmiin tai kansalaisiin. Nämä ovat sellaisia toimia, joista komission jäsen puhui, kun hän puhui viisumihelpotuksesta. Eli haluaisin todellakin painottaa, että ei ole kyse viisumihelpotussopimuksesta, joka meillä on useiden maiden kanssa EUn itäisellä puolella. En nyt tässä kommentoi enää enempää. Mielestäni on selvää, mitä on tarkoitettu, tätä, tämä Suissa-tapaus siihen, äm, siihen vaikut, vaikuttaa ennen kaikkea kahteen jäsenvaltioon, kaikki tietää mihin jäsenvaltioihin ja muihin se ei vaikuta. Ja jos katsotte meidän ehdotuks, ehdostamme äh, tarkistusta, tarkistusta 95, näette, että olemme yrittäneet heijastella tätä, äm, tätä oikeuden päätöstä meidän Turkki-ehdotuksessamme. Eli haluaisin nyt jättää tämän tähän, mutta olen ö, kyllä valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten pääsemme takaisin esittelijään. Loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin näistä jäsenten käyttämistä puheenvuoroista – Nyt vaikuttaa siltä, että tässä pyritään väärinkäytökset estämään. Ja tarkoituksena on myöskin taata vapaa liikkuvuus. Myöskin laiton maahanmuutto on asia, jota täytyisi torjua. Tästä syystä tarvitsemme suojalausekkeen, mutta tähän liittyy kuitenkin sekä poliittisia että teknisiä ongelmia, jotka täytyy vielä ratkaista. No, sisällön osalta poliittisella tasolla kyse on, eli siis vastavuoroisuuden soveltaminen, varsinkin sellaisen vastavuoroisuuden, niin kuin edustaja Roitova kuvasi, joka koskettaa tiettyjä yksittäisiä jäsenvaltioita, esimerkiksi Tsekin tasavallan ja Kanadan välillä. Tämä kysymys on edelleen olemassa, sitä ei ole ratkaistu ja parlamentaarisessa keskustelussa tämä kysymys täytyy ottaa esille ja myöskin neuvoston ja komission neuvotteluissa se on äärimmäisen tärkeää. Tarkistusten jättämisen määräaika, sitä ei ole vielä määritelty. Tästä syystä me voimme vielä ratkaista tämän kyseisen ongelman. No sitten toinen, eräs toinen tärkeä asia. Monet kollegat jo siihen viittasivatkin. Kyse on prosenttiosuuksien soveltamisesta niissä tapauksissa, että haluaa aktivoida suojalausekkeen. Kaksi asiaa haluan ottaa esille. Ne ovat tärkeitä tämän mietinnön työstämisessä. Sen sijaan, että puhutaan prosenttiosuuksista, voitaisiin puhua luvuista. Luvut ovat varmasti luotettavampia kuin prosenttiosuudet. No esimerkki. sellainen tapaus, että äh, nostaa neljästä kahdeksaan, no tämähän on sadan prosentin kasvu, mutta jos on kyse on ainoastaan neljästä tai kahdeksasta henkilöstä, niin eipä tämä äh, näin lukuina ole kovinkaan tärkeää. Eli siis ehkäpä olisi järkevämpää käyttää tässä lukuja eikä prosenttiosuuksia. Tätä meidän täytyy vielä hiukan muotoilla ja sitten tehdä ehdotus myöskin neuvostolle ja komissiolle. No sitten menettelytavoista komission sisällä. No, menettely on nähtävästi selvä. Mikäli jäsenvaltio ottaa ongelman esille, niin sitten komission täytyy todellakin arvioida tilanne ja ottaa huomioon lukuisia lausuntoja. Totta kai Frontexin ja myöskin turvapaikkaviraston toimittama lausunto on otettava huomioon, mutta tähän liittyy vielä eräs toinenkin kysymys, parlamentin rooli. No, komitologia. Se on tietysti sopiva silloin, kun käsitellään hätätapauksia. Mutta tällaisten hätätapausten kohdalla parlamentillakin täytyy olla oma roolinsa edustaja De Kusta velvoit, on jo velvoittautunut aikaisemmissa kokouksissa tekemään jatkuvaa yhteistyötä parlamentin kanssa tarkistaakseen, että joudutaanko käyttämään suojalauseketta. Ja tästä syystä me, me haluamme ottaa myöskin tähän mietintöön komission velvoite ikävä kyllä joudun ensi viikolla leikkaukseen, enkä näin ollen voisi sitten viikkoon olla täällä töissä, mutta kyllä mielelläni voin sitten tavata 20. päivä lokakuuta varjoesittelijät aamupäivällä, jotta voimme jatkaa tämän mietinnön työstämistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Por la presentación, por la conclusión. Kiitoksia tästä keskustelusta. Toivotan myöskin menestystä, onnea tuohon leikkaukseen. Emme tähän mennessä vielä olleet kuulletkaan siitä. Toivotan, toivotamme teille pikasta paranemista niin, että voitte tulla pikaisesti takaisin tänne parlamenttiin ja tähän valiokuntaan. Te esitätte sitten tämän mietintöluonnoksen marraskuussa ja silloin sitä äänestetään. Pitääkö tämä paikkansa? No hyvä. Eli siis pyydämme sitten varjoesittelijöitä työstämään tätä vielä. Herra Enciu vielä. Kiitos. Mm, haluaisin vielä tarkentaa yhtä asiaa. Tässä ei ole kyse vastavuoroisuuden puutteesta. Ei ole kyse pelkästään Tsekin tasavallasta, mm, vaan viisi valtiota, Bulgaaria, Tsekin tasavaltio, Puola, Romania ja Kypros, ne kaikki eivät pysty nauttimaan vastavuoroisuudesta. Kiitos. Edustaja Dias de Mera, te saatte vielä lopuksi puheenvuoron. Niin, kiitoksia edustaja Enchiu tästä täsmennyksestä. Totta kai minä tiedän, mitä tarkoititte mutta minä otin tässä nyt ainoastaan Tsekin tasavallan esille ja tämän ongelman, mikä siihen liittyy suhteessa Kanadaan, koska tästähän edustaja Roitova puhui. Tiedän kyllä, että tähän liittyy myöskin muita maita. Ja myöskin kollegan maahan kuuluu näihin. De nuevo, pronto por aquí. Kiitoksia herra Dias de Mera. Toivon, että palaatte tänne terveenä pian takaisin. No niin, seuraava kohta esityslistalla, se on kohta kymmenen. Tämä liittyy Euroopan naapuruspolitiikkaan. Täällä on Madame Flotre esittelijä. Ja me tar- käsittelemme tarkistuksia. Ja tarkistusten jättämisen määräaika on 14. Syys- syyskuuta, tai oli, oli siis 14. syyskuuta. Ja nyt sitten täällä käymme keskustelua tarkistuksista, joita on esitetty. Annamme aivan aluksi esittäjälle puheenvuoron. Madame Flotre, te saatte puheenvuoron. Kiitoksia. Näin alkuun kiittää kollegoita, koska 71 tarkistusta on esitetty tähän lausuntoluonnokseen kaikista eri poliittisista ryhmistä. Ja haluan kiittää teitä, koska suuri osa näistä tarkistuksista menee ihan oikeaan suuntaan. Eli ollaan halukkaita uuden, uudistaa naapuruspolitiikkaa, varsinkin kun kysymys on ihmisten liikkuvuudesta ja maahanmuutosta ja maahanmuuton valvonnasta. Aika paljon tarkistuksia äh, on otettu esille, jotka yleisesti ottaen liittyvät eurooppalaisen politiikan, naapuruspolitiikan uudistuksiin. Siitä voidaan keskustella ulkoasianvaliokunnassa ja uskon, että Afetin kollegoiden kanssa on parempi, että me taas pitäydymme omassa, omalla toimialallamme maahanmuutossa. Ja saattaa olla niin, että kaikkia tarkistuksia siitä syystä ei sisällytetä tähän meidän luonnoksemme. Olen ilahtunut nähdessäni myöskin, että suuri osa kollegoista tämä käytännön käyttöönotto, joka koskee viisumivapautta, on oikea suuntainen. Se voi vastata nimenomaan liikkuvuuden tarpeisiin. Ja varsinkin uusiin oikeuksiin, jotka liittyvät välimeren alueisiin. Kappaleessa neljä olen huomannut, että monet kollegat ovat halunneet lisätä muita yleissopimuksia, kuten esimerkiksi sen, joka koskee pöytäkirjaa eh, ihmiskaupasta, eli rajoittavia tekstejä, jotka täytyy ottaa huomioon keskustelussa uusissa kumppanuussuhteissa ja eh, kolmansien maiden kanssa. Kun puhutaan eh, työntekijöistä, heidän perheenjäsenistä, siirtotyöläistä, heidän perheenjäsenistään, niin minun uskoakseni mitään uusia mm, vaatimuksia se valtioille ei aseteta. Se tuo oikeuksia, mutta se tuo myös velvollisuuksia siirtotyöläisille. Ja varsinkin monet eteläisen välimeren maat ovat jo tämän ratifioineet. Vastavuoroisuuden nimissä minun mielestäni meidän kannattaa tukea tätä ja Euroopan jäsenvaltioiden kannattaa ratifioida yleissopimus. Minusta se on järkevää ja kohtuullista. näiden uudestaan ja jälleen demokratisoituneiden maiden kanssa. Kappale 5, joka koskee eurooppalaisia rahastoja. Tässä tuen kaikkea sitä, mitä vaaditaan paremmin kohdentamiselta, tehokkuudelta. Kaikki se on tärkeää. Nämä osettiin vielä viime viikolla esille Ashtoninkin toimesta. Neljä miljardia aiotaan korvamerkitä tähän tarkoitukseen 2011-2013 ja siitä syystä on tärkeää, että parlamentaarikotkin vaativat tällaista valvontaa, jotta voidaan taata se, että varat käytetään – nimenomaan niihin tarkoituksiin, avulla voidaan tukea demokraattisia poliittisia uudistuksia, mutta näiden lisäksi myös talousuudistuksia, kuten myöskin yhteiskunnallista tasa-arvoa. Lisäksi on myös kysymys, joka koskee kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää kumppanuutta, eurooppalainen naapuruuspolitiikka, saa lisää arvoa siitä, mikä sillä on ollut tähän mennessä, kun sovelletaan ja otetaan käyttöön suhteet kansalaisyhteiskuntaan vielä paremmin ja kehitellään tavoitteita, täytäntöönpannaan niitä ja arvioidaan niitä. Meillä on sitten valvontakonsultointi, seurantatyö. Kaikki tämä mm, otetaan käsittelyyn huomenna varjoesittelyiden kanssa. Mutta meidän täytyy yleisesti ottaen sanoa, että kansalaisyhteiskunta täytyy olla paremmin mukana kaikissa poliittisen päätöksenteon tasossa. Ja sitten meillä on kappale, joka koskee tämänhetkistä budjettikriisiä, niin kuin sitä keskusteltiin myös täysistunnossa keskiviikossa, keskiviikkona. Ja uskoakseni se, mitä sillä tapahtui, johtaa siihen, että voidaan saada erittäin suuri enemmistö tukemaan niitä tarkkoja yksityiskohtia, joita on saatu tietoon useiden tutkimusten seurauksena. Ja että ne sopimukset, joita Italia tai muut ovat jo neuvotelleet, vaikkapa Libyan ja Tunisian kanssa, että ne julkaistaan ja että Euroopan unioni avaa selkeästi ovensa niille turvapaikanhakijoille, jotka ovat edelleen jumissa Libyassa. Tapasin heitä viime viikolla Libyassa, myös Tunisessa ja Egyptissä. Siellä meidän täytyy ottaa käyttöön järjestelmä, joka pitää kaikki lupauksensa. Nyt on oikea aika toimia. Eli kriisin liittyvä kohta on tärkeää. Siinäkin täytyy löytää hyvä kompromissi. No sitten on paljon tarkistuksia, jotka eivät aiheuta kyllä minkäännäköistä ongelmaa, jotka lisäävät uusia kappaleita. Tietysti lausunnosta ei saa tulla aivan hirvittävän pitkää ja väärin kohdennettua, vaan meidän täytyy olla nimenomaan oma valiokuntamme liittyvä lähestymistapa. Huomenna kello 11 kokoontuvat varjoesittelijät ja siihen mennessä ja niiden keskusteluiden jälkeen, joka tässä nyt sitten käydään, niin ehdotan, että iltapäivällä sitten esittelen teille kompromisseja, johon voitte reagoida. Joiden avulla voidaan viedä tätä eteenpäin. Ja näin sitten mahdollisimman parhaalla tavalla viedä eteenpäin huomisia sopimuksia. Merci. Kiitos. Nyt avaamme keskustelun jäsenten kanssa tarkistuksista. Edustaja Tseva saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Kiitoksia näin alkuun haluaisin onnitella esittelijän tehdystä työstä. Ja olen hänen kanssaan samaa mieltä kahdesta kohdasta. Ensinnäkin tarkistusten määrä. Itse asiassa hyvin monet tarkistukset ovat sellaisia, joita me voimme hyväksyä. Ja minusta vaikuttaa siltä, että meidän etujemme mukaista on tuottaa mahdollisimman tiivis lausunto. Ja tuen hänen kantaansa siitä, että pyrimme saamaan aikaiseksi sellaisen kompromissin, joka tämän tavoitteen täyttää. Olen myös esittelijän kanssa samaa mieltä siinä, että meidän valiokuntamme tehtävänä on pitäytyä ihmisoikeuskysymyksissä ja kaikessa, mikä liittyy maahanmuuttoon, ja huominen varjoesittelijöiden kokous EPP-nimissä. Haluaisimme käsitellä joitakin kysymyksiä, jotka haluaisimme myös saada mukaan tähän itse kompromissiin. Ensinnäkin haluaisimme puhua varsinkin eh, maahanmuuttajien oikeuksista eikä liikkumisoikeudesta. Toiseksi minusta on tärkeää puhua aivovuodon vaarasta. Se on erittäin laaja ilmiö ja me tiedämme, mitkä kielteiset vaikutukset sillä on eri maihin. Kolmas kysymys koskee ihmiskauppaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja näiden torjuntaa. Ja neljäs kysymys taas koskee sitä, että meidän täytyy yliopistossa ottaa käyttöön tämä kumppanuusvaihto. Kappaleessa seitsemän voimme hyväksyä tutkimuksen tekemisen ja että siihen, tähän järjestelmään liittyy Tunisia, Egypti ja Libya, kuten myöskin Turkki. Ja Hermes-operaatio on tässä suhteessa erityisen tärkeä. EPP-nimissä haluan myös ottaa esille joitakin varauksia tarkistuksen 16, joka koskee tätä vahvistettua yhteistyötä tietyillä alueilla – kun puhutaan takaisinottosopimuksista, ja tarkistus 25, jossa taas käsitellään käyttökielon käyttöönottoa takaisinottoa tapauksissa. Huomisessa varjoesittelijän kokouksessa toivon, aivan kuten esittelijäkin sanoi, pyrimme löytämään yhteiset näkemykset, jotta voimme saada sitten sellaisen lausunnon, josta on todellakin hyötyä, kun naapuruspolitiikkaa uudistetaan, joka tällä hetkellä tämänhetkisessä poliittisessa ympäristössä, kuten kaikki tiedämme, on erityisen tärkeää. Meidän täytyy tässä suhteessa olla varsinkin realisteja ja pragmaatikkoja. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Nedelcheva. Sitten edustaja Wikström. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Euroopan naapuruus politiikka on tietysti hyvin ajankohtainen aihe ja myös kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita tästä aiheesta näiden Pohjois-Afrikan tapahtumien jälkeen. Olen tyytyväinen AFET-valiokunnan mietintöön ja mielestäni on hyvä, että meidän valiokuntamme voi antaa lausunnon. Tässä naapuruspolitiikassa pitää ottaa monia seikkoja huomioon. Minun mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta noudattaa valtuuksien ja yrittää keskittyä siihen, mikä on meidän kompetenssiamme sen sijaan, että yritetään tehdä lausin, lausunnosta liian laaja mittainen. Tietysti se olisi silloin ehkä kiinnostavampi, mutta meidän pitää todellakin keskittyä omaan rooliimme. Meidän pitää myös lähettää hyvin selkeä viesti siitä, mikä meille on tärkeää. Tietyt tarkistukset ovat liian äh, laaja-alaisia ja puuttuvat asioihin, jotka tarvitsevat paljon enemmän tilaa ja harkintaa ennen kuin niihin voi viitata. Meidän pitäisi lähettää hyvin selkeä viesti AFET-valiokunnalle maahanmuutosta, turvapaikka-asioista ja uudelleen sijoittamisesta. Nämä kolme elementtiä ovat tärkeimpiä meidän tehtävämme pitää antaa ytimekäs lausunto ja siksi sitä ei pitäisi tehdä liian pitkään. On, odotan innolla varjostelehden tapaamista huomenna ja olen vakuuttunut, että saamme kestäviä kompromisseja aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Jacolino. Grazie, presidente. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Minä voin puhua aivan erityisen lyhyesti tänään, sillä olen kollegojen kanssa samaa mieltä, varsinkin edustaja Nedelchevan kanssa, mutta myöskin valmistelijan kanssa ja edustaja Wikströmin kanssa. Tarkoituksena on välittää selkeä viesti edustajien nimissä Kysehän on siitä, että myöskin turvapaikanhakijoilla on velvollisuuksia ja maahanmuuttajilla on velvollisuuksia. Tarvitsemme selkeät säännöt oikeudenmukaisuuden pohjalta. Ja totta kai kaikki yhteiskunnalliset aspektit on myöskin otettava huomioon. Totta kai viisumit on myöskin tärkeä asia, jota tulisi pohtia. Nyt täytyy myöskin katsoa miten pitkälti käytetään eurooppalaisia määrärahoja yhteistyön parantamiseksi? No, pääsen jo tässä loppuun. Asia on selvä. Euroopan täytyy järjestää siirtolais- ja maahanmuuttovirrat solidaarisuuden nimissä. Ja ne virrat, jotka ovat laillisia, tulisi erottaa laittomista sellaista. Kyse on puitesopimuksista, kahdenvälisistä, monenvälisistä sopimuksista, joiden avulla saadaan aikaiseksi puitteet, rajat yhteistyölle. Ja myöskin poliisiyhteistyö kuuluu tähän. Näin voidaan varmistaa, että Euroopassa asiat tapahtuvat järjestyksen puitteissa ja että ne, joilla on oikeus tulla Euroopan alueelle, myöskin voivat tulla. Sitten meidän tulisi myöskin nähdä, mitkä ovat oikeita pakolaisia, ketkä ovat talouspakolaisia. Meidän täytyy todellakin keskittyä tähän asiakirjaan. Kyse on myöskin henkilön perusoikeuksien kunnioittamisesta. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Rutsas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun hyvin lyhyesti ja haluan kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista, koska huomenna on varjoistettelen kokous, niin ihan vain muutama yleisluontoinen kommentti. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siinä, että tämä asia on erittäin tärkeä. Ja olemme erittäin hankalassa tilanteessa. Miksi? Koska yhtäältä Euroopan unioni ja Euroopan kansalaiset eh, joutuvat kohtaamaan talouskriisin. Talouskriisistä seuraava epävarmuus ja myös muukalaisviha kasvavat. Monet hyödyntävät sitä myös poliittisesti valitettavasti. Samalla on saatu nähdä naapurustossamme tärkeitä muutoksia Balkanin alueella, Keski-Aasiassa tai Kaukasuksella ja tietysti Pohjois-Afrikan alueella. Tämä mahdollistaa sen, että Euroopan unionilla on todellinen hieno tilanne lisätä omaa vaikutusvaltaansa naapurialueellaan. Ja kyllä joudun sanomaan, että Euroopan unionin täytyy saada aikaiseksi todellinen investointi omaan tulevaisuutensa, varsinkin tällainen kunnon maahanmuuttopolitiikka tänä päivänä mm, vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa voimme välttää suuret ongelman. Varmaankin massiiviset muuttovirrat kohdistuvat Eurooppaan ja se ei kykene niitä hallitsemaan, jos nyt ei ryhdytä tarvittaviin toimiin. Minä tulen maasta Kreikasta, jolla on erityiskokemuksia tämän asian puitteissa. Siitä syystä meidän täytyy saavuttaa hyvä tasapaino tässä asiassa, sillä Euroopan kansalaiset tuntevat olonsa epävarmaksi ja he helposti nyt haksahtavat populistisiin lähestymistapoihin. Siitä syystä toivon, että saamme aikaiseksi hyvää yhteistyötä eri ryhmien kanssa. Aloitetaan huomenna varjoesittelijän kokouksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Trianta Filides. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä muiden kollegoiden kanssa tämän lausunnon ja mietinnön tärkeydestä ennen, ennen kaikkea, kun otetaan nykyaikainen tilanne huomioon ja tämä arabi, tämän arabikevään tapahtumat. Haluaisin kiittää Rova Flotea erinomaisesta työstä tämän lausunnon parissa. Siinä lausunnossa on puhuttu päätavoitteista, joita naapuruuspolitiikalla on. Ja tietysti näistä puhuminen yhdellä sivulla on todella suuri haaste. Mitä tulee meidän ryhmämme, me tuemme esittelijän lähestymistapaa ja haluaisimme lisätä muutamia elementtejä, jotka ovat meidän mielestämme tärkeitä. Esimerkiksi jos otamme mukaan uuden lähestymistavan naapuruuspolitiikkaan, haluamme, että se perustuu tasapainoisiin kriteereihin, on myös tärkeää painottaa, että komission uusi ehdotus, sen pitäisi perustua logiikkaan, joka antaa apua, jonka avulla naapuruus naapurimaat voivat tehokkaasti torjua laitonta maahanmuuttoa. Meidän pitää ottaa myös käyttöön takaisinottosopimuksia näiden kolmansien maiden kanssa ja tietysti samalla pitää tarkastella ihmisoikeuksien kysymystä. Nämä, näistä aiheista puhumme tarkistuksessamme. Kiitos, edustaja Brons. Kiitos. Mietinnössä puhutaan eteläisen välimeren alueiden maiden tilanteesta. Ja olen aivan samaa mieltä siinä, mitä siinä sanotaan. Lisäksi siinä viitataan myös liikkumisoikeuteen, että se on ihmisoikeus, jonka puolesta taistellaan. Kyllä minä joudun kysymään, miksi ihmisen on menty näin pitkälle, kun on menetetty ihmishenkiä, jotta maista tulisi demokraattiset ja kunnolliset, jossa voi elää ilman sortoa. Jos oletamme aivan oikein todennäköisesti, että ensimmäinen oikeus, jota halutaan käyttää, on maahanmuutto-oikeus Eurooppaan. Joko virallisia kanavia käyttäen tai sitten viisumikäytäntöä väärinkäyttäen tai sitten vastaanottaen mahdollisia pakolaisia, jotka pakenevat vapautta ja demokratiaa. Selvä, kiitos. Madame Flotre, te saatte vielä loppupuheenvuoron. Écoutez, merci. Euh. Kiitoksia. Niin, Täällä on paljon kommentteja, kaikki eivät välttämättä mene samaan suuntaan, mutta tässä kuitenkin on ihan hyvät rajat tälle tulevalle työlle. Pyrimme kohdentamaan tämä teksti mahdollisimman hyvin. Minulle tämä on tärkeä kysymys. ja samalla ottaa esiin tämän uuden lähestymistavan liikkumisvapauteen. Onko se sellainen oikeus, jonka myöntävät jo kansainväliset yleissopimukset. Tietysti kaikilla ihmisillä on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus lähteä mistä hyvänsä maasta. Siitä huolimatta meidän täytyy tekstissämme selkeästi ilmaista se, mitä me haluamme, mitä me haluamme uudistaa näissä kumppanuussuhteissa. Kysymys ei ole siitä, kaikki varmaan olemme samaa mieltä, että uusien hallitusten kanssa pyrimme neuvottelemaan uudelleen mahdollisimman nopeasti sopimuksia, joita eh, diktaattorit aikoina olivat solmineet Euroopan unionin kanssa. Eli tässä nyt sitten on ongelma. Meidän täytyy jollain tavalla ilmaista se, mitä me haluamme saada aikaiseksi. Me haluamme kehittyville yhteiskunnille, demokraattisille eh, yhteiskunnille tilanteen, jossa voimme lisätä kanssakäymistä. Ja näin. Pidämme samalla mielessä huomisessa varjoesittelyiden kokouksessa nämä kommentit. Ja kuten totesin, aion esittää teille ehdotukset sitten kompromisseiksi, jota meillä on huomenna keskusteluiden pohjaksi. Ja otan samalla huomioon sen keskustelun, jota tänään on käyty täällä. Kiitos. Kiitos vielä kerran, Rova Flotre. Nyt sitten ilmoitan, että esittelijä tapaa varjoesittelijät kompromissi tarkistuksia silmällä pitäen ja äänestys Libessä on lokakuun 17. Tässä nyt sitten tämä kohta ennen kuin nyt sitten tämä äänestys toimitetaan. Me äänestämme kohta räjähteistä esittelijä on Jan Mulder. Mutta siis tämä on tarkoitus toimittaa kello 11. Suurin osa Liben valiokunnan jäsenistä on järjestänyt tapaamisensa tarkkaan ottaen siten, että äänestys pidetään kello 11, joten nyt sitten pidetään 10 minuutin tauko ja äänestys toimitetaan tasan kello 11. Eli ne, joilla ei ole äänestyskortteja mukanaan, niin pyytäkääpä, että ne tuodaan tänne, koska ne ovat tarpeen tuossa äänestyksessä. Ja sitten meillä on myöskin äänestys yhdessä FEM-valiokunnan kanssa. Siellä äänestetään sitten myöskin. Kiitoksia.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 Dear colleagues, if you want to take your seats. No niin, hyvät kollegat, istutukaa, olkaa hyvä. Nyt kello on 11, joten meidän pitäisi aloittaa äänestys. Olkaa hyvä. Ja katsokaa nyt, että kaikki, kaikilla on tämä äänestyskortti ö, asennettuna oikein teidän omaan sinne omaan ähm, äänestysjärjestelmämme. Eli meillä on kohta 12 äänestys äm, kollegamme, kyllä herra Mulderin esittelijän mietintö räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Eli meillä on tästä suuntaa antava äänestys näistä tarkistuksista. Niin. Haluatteko tässä sanoa jotain? Mientras tanto, le ruego... Eh, niin, puheenjohtaja. Jos ette pistä pahaksen, niin haluaisin nyt sitten äänestää nostamalla käden ennen kuin korttini tulee. Manual. No, otetaan sitten käsi äänestys. Eli diastemeran ääni kättä nostamalla. Jos kaikki ovat nyt valmiita, niin aloitetaan tarkistuksilla. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 vedetty pois. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 puheenjohtaja haluaa tarkistaa. Eli tarkistetaan 44. Äänestys alkaa. 44, siitä äänestetään nyt. Päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 49 jäi pois. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten uudelleen 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten Tarkistus 2, sitä ei ole vedetty pois. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta, vasta, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta eli hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 57 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, se on vedetty pois. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta, 63 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa vedetty pois kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkoitus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71, anteeksi se on, se raukeaa. 6 ja 72 identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7, 73 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 74 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten osan kappaleet 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puheenjohtaja sanoo, kyllä, kyllä näin tämän tupla äänen. Se oli siis ylihyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15, vedetty pois, suullinen tarkistus johdannusosakappaleesta 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja sitten tarkistus 1, johdannusosan kappale 13 Tarkistus 1. Tarkistus 19. Näen, että ensimmäinen osa on vedetty pois. Eli äänestämme toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme tästä muutetusta tekstistä Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Kiitos herra Mulder. Thank you. Don't miss the ele- Kiitos. Älkää unohtako näitä koneäänestyskortteja, sillä meillä on vielä toinenkin äänestys Femmin ja Liben yhteisvaliokuntana. Herra Kirkhope, olkaa hyvä. Ask you and you... Niin, pyytäisin tie- teitä, ja tietysti olette tarkkoja tämän ajankohdan kanssa, niin pyytäisin, että kellot asetettaisiin oikean aikaan. Minä tulin tänne kello 10.59 katsoin monitoroita ja silloin olitte äänestäneet jo viisi minuuttia, joten kello oli viittä yli siinä vaiheessa, kun tulin tänne. Meillä pitäisi, kellojen pitäisi olla synkronoitu. Minä, minulta jäi väliin osa näistä äänestyksistä. Jotkut tulivat jopa minun jälkeeni. Minä olin ajoissa puheenjohtaja ja haluan, että kellot synkronoidaan. Kiitoksia. Well, you got a point there. No, sinulla on tietysti siinä ää, aivan tosi pointti. Minä kyllä tein parhaani pysyäkseni aikataulussa. Minä pidin 10 minuutin tauon, sillä aikaisempi esityslistan kohta saatiin 10 minuuttia aikaisemmin käsitelty ja sitten pidin tauon juuri siksi, että voitaisiin kello tasan 11 alkaa ja tuo kello tuolla näytti tasan 11. Ehkä tuo kello on hieman edessä, en tiedä, mutta pitää tullakin varmistaa se, että nämä kellot ovat oikeassa ajassa, jotta kaikilla kaikilla ajoitus on oikea. Aikataulut ovat tärkeitä valiokuntatyössä. Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. Nyt meillä on yhteis, yhteinen keskustelu turvapaikkapaketista ja 12 meillä Tällä keskustelulla meillä on 40 minuuttia ja 12 pidämme sitten Libe ja Femin yhteiskokouksen ja silloin pidämme toisen kode, kodeäänestyksen. Mutta nyt meillä on kohdasta 13 ja kohdasta 5. Eli siis tämä yhteinen keskustelu turvapaikkapaketista. No niin, no tässä on tietysti yksi aikataulukysymys. Yksi pieni aikataulukysymys. Puheenjohtajan valtiopuolen puheenjohtajan valtio pitää esityksen. Ministeri Miller oli äm, aikaisemmin pyydetty tänne. Hän ei pääse valitettavasti paikalle. Ja hän lähetti edustajansa valtiosihteeriin joka vastaa turvapaikka-asioista, herra Piotr Statsantsikin. Minulle on nyt kuitenkin kerrottu, että hän on vasta matkalla tänne lentokentältä, joten meillä on tässä pienoinen ongelma, pienoinen ongelma. I mean, we, we should get started with his presentation for this point. Is that so? Eikös meidän pitänyt aloittaa todellakin Puolan edustajan esityksellä tässä esityslistan kohdassa? Ehkä meidän pitää nyt pitää vielä toinen tauko, jotta voimme antaa hänelle mahdollisuuden tulla paikan päälle. Joten pidetään nyt sitten 10 minuutin tauko. Ei, ei, eh, itse asiassa ehkä me voisimmekin käyttää aikamme paremmin ja voisimme siirtää esityslistan, anteeksi siis siirtää esityslistan kohtia. Rouva Guillaume esittelijänä voisi nyt käyttää tämän aikataulukohdan ja voisimme ehkä sitten kuulla, kuulla rouva Guillaumeilta ensiksi ja sitten valtiosihteeri Stashansik puhuisi hänen jälkeensä. Rouva Guillaume, olkaa hyvä. President, Kiitoksia, vapaa Nyt saan puheenvuoron, että tässä nyt sitten käytetään aikaa ennen kuin puolennetusta edusta saapuu paikalle. Minä lähtisin liikkeelle päinvastaisessa järjestyksessä, koska vaikuttaa siltä, että se aika, jota meillä on kahteen perättäisen keskustelun käytettävissä, ensimmäinen mahdollistaa sen, että ministeri voi yleisesti ottaa kantaa keskusteluun ja sen jälkeen voidaan siirtyä käsittelemään ja käsittelemään tätä ensimmäistä näkemystä vaihtoa prosessista. Minusta tämä aika on kuitenkin hirvittävän lyhyt. Tietysti mielelläni nyt sitten vastaan näihin vaatimuksiin ja esittelen menettelydirektiivin sisällön. Haluan vain kertoa teille siitä, että tässä vaiheessa ne tiedot, joita meillä on välitetty, ovat tärkeitä ja ne mahdollistavat mahdollisesti sen, että voidaan viedä eteenpäin tätä keskustelua nopeammin niin, että pitäydymme aikarajassa vuoteen 2012 mennessä. Toivottavasti myös ministeri tulee pian paikalle, jotta hän voi ottaa kantaa tähän aseeseen yle- asian yleisesti. Ja Minä käsittelen sitten näitä näkemysten vaihtoa direktiivistä, joka on yksi näistä teksteistä, joka on tärkeä osa pakettia. Kuten tiedätte, epäilemättä meillä on komission ehdotus uudesta esityksestä. Ja varjostelijoiden kanssa meillä on ollut tilaisuus kuunnella komissiota esittää kysymyksiä sisällöstä. Ja sisällöstä haluaisin todeta, että meillä on joitakin huomioita, joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin arvostamme sitä, että komissio on pyrkinyt pääsemään tasapainoon näin vaikeassa asiassa, joka samalla ottaa huomioon parlamentin näkemykset, mutta samalla ilmaisee joustavuutta tietyssä prosessin vaiheessa suhteessa jäsenvaltioihin. Joustavuus on yksi asia, mutta se siis ei saa missään tapauksessa olla myöskään äh, sellaista, että sen avulla ei saada aikaiseksi tuloksia. Alkuun haluaisin todeta, että me olemme ottaneet käyttöön yhteisiä menettelyitä enemmän kuin mitä tällainen minimi vaatimus edellyttäisi. Yhteiset menettelyt ovat niitä, joissa me kaikki pitäydymme ja tavoitteena on yhdenmukaista eurooppalaiset normit kahden tuomioistuimen oikeustapauskäytäntöjen pohjalta. Lisäksi tarjoamme selvennystä viranomaisille ja henkilöiden vastaanotto-olosuhteet, henkilöiden, joita on kidutettu tai jotka ovat muuten erittäin heikossa asemassa. Tavoitteena tässä on myös tunnistaa erityistarpeet, joita henkilöllä on. Samalla ottaa huomioon se, mitä sanotaan vastaanottodirektiivissä. Hyvin paljon on asioita, jotka menevät oikeaan suuntaan, mutta sitten asioita, joita ei ole käsitelty samalla tavalla – Olen tyytyväinen kahteen kohtaan. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että on joustavoitettu sääntö, jotka koskevat jäsenvaltioita silloin, kun niitä kohtaa samanaikainen suuri määrä hakemuksia. Minun uskoakseni tässä täytyisi kyetä arvioimaan tällainen paine, mitä tarkoitetaan samanaikaisella suurella määrällä hakemuksia henkilöiltä, jotka tarvitsevat suojaa Ja samalla on käsitelty useita kysymyksiä, jotka ovat tulleet esille kansallisissa käytännöissä, jotka ovat erittäin toisistaan poikkeavia. Toiseksi olen tyytyväinen siihen, että, että on poistettu velvollisuus pitäytyä kuuden kuukauden määräajassa päätöksen tekemisessä, sillä kuten artikassa 31 todetaan, niin tietyissä maissa on tilanne, jonka mukaan täytyy toimia väliaikaistilanteessa tietyllä tavalla. On olemassa selkeitä vaaroja tilanteissa, odotustilanteissa, jossa henkilöt tarvitsevat kansainvälistä suojelua mukaan, lukien tietysti ne suuret kustannukset, joita odottelusta seuraa. Varmaankin useat ovat tässä suhteessa samaa mieltä. Monet ovat halunneet vähentää määräaikoja ja odotusaikoja. Eli nämä ovat niitä kohtia, joihin olen tyytyväinen. Ja lopuksi sitten itse tästä menettelystä, ja päätän tähän. Minun mielestäni meidän täytyy todella pyrkiä viemään mahdollisimman nopeasti eteenpäin näitä kysymyksiä. ehdotus otettiin hyvin vastaan jäsenvaltioiden toimista. Jotkut huolenaiheet on myös otettu että Euroopan parlamentissa on esitetty ja toivottavasti voimme sitten tässä suhteessa nähdä, miten pääsemme eteenpäin. Ja hyvää päivää, herra ministeri. Ja näin voimme sitten mahdollisimman nopeasti päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen tässä menettelytapoja koskevassa direktiivissä. Kiitos Arrova Kion. Te... Kiitoksia. Te hyvin nopeasti paikkasitte nämä tämän tyhjän ajan, joka meillä tässä oli luppuajan, jota vietettiin. Ja nyt sitten kuulemme varmaankin komissiota. Edustaja, edustaja Gunn. Ehkäpä voitte kertoa meille näkemyksestänne ja sen jälkeen voidaan kuulla Puolan ministeriä, joka on nyt sitten jo täällä paikalla. Edustaja Oui, merci monsieur le président. Eh, très rapidement pour laisser à la, la Komissioedustaja Gunn. Niin, kiitoksia. On erittäin mielenkiintoista nähdä, että tätä keskustelua on viety näin hyvin eteenpäin. Ja haluan kiittää edustaja Giomia tästä tarkennuksesta ja Eh, siitä, että hän arvostaa komission ponnistuksia saada tämän eh, menettelytapa direktiivin muutoksen avulla aikaan hyödyllisiä muutoksia, joita täytyy tarkastella siis samalla myös vastaanottodirektiivin kanssa. Ehm, maahanmuuttopakettia, turvapaikkapakettia koskevat kysymykset pitäisi siis ratkaista vuoteen 2012 mennessä. Uskoakseni parlamentin lausunnon vuoksi viime keväältä komissio on kyennyt löytämään tasapainon ja oikean sellaisen tehokkuuden ja järjestelmän toimivuuden välillä. Ja kuulen kyllä huolella sen kritiikinkin, jota edustaja Guillaume esitti niissä kohdissa, joissa hän ei ole tyytyväinen. Me voimme tietysti keskustella näistä kohdista vielä syvällisemminkin, mutta uskoakseni ne suuret haasteet, joita meillä on, on säilyttää yleisluontoisesti eh, direktiivin tasapaino ja samalla ottaa huomioon ne vaikeudet, joita jäsenvaltiot ovat korostaneet keskusteluissaan prosessin ensimmäisessä versiossa. Meillä on paljon erilaisia parlamentin tarkastuksia, jotka on otettu huomioon tässä ehdotuksessa. Varsinkin se selvennys, jota tarvitaan juridisessa avustuksessa ja sekaannus, joka on ollut ensimmäisen asteen ja valitustuomioistuimen toiminnan välillä. Nämä on otettu huomioon komission puolesta, aivan kuten totesitte myös heikossa asemassa olevien henkilöiden tarpeet tai seksuaalinen suuntautuminen ja niin edelleen on otettu tässä suhteessa huomioon. Lisäksi olemme ottaneet huomioon parlamentitarkistukset, jotka koskevat prosessin nopeuttamissyitä. Ehkäpä vielä selvennys ennen kuin päätän yhdestä tärkeästä tarkistuksesta, jota komissio ei ole hyväksynyt. Kysymys on tarkistuksista, jotka koskevat niin sanottujen varmojen maiden käsitettä. Me ymmärrämme, mitä parlamentti ajaa takaa ja että vielä ei ole olemassa mitään harmonisoitua luetteloa näistä niin sanotusta varmoista maista tai turvallisista maista. Mutta meidän mielestämme vielä ei ollut oikea hetki kehitellä eurooppalaista analyysiä alkuperämaista ja että lähennetään näitä yleisiä, yhteisiä kertomuksia, joita se aikoo julkaista. Eurooppalainen analyysi on tärkeä ja kun se on viety loppuun, niin varmaankin voimme palata tähän kysymykseen sitten harmonisoinnin myöhemmässä vaiheessa. Sillä välin komissio sitoutuu säännöllisesti tarkastelemaan neuvostossa ja parlamentissa kansallista täytäntöönpanoa. Eli tässä siis kaikki komission kommentit. Kiitoksia edustaja Gang. Kiitoksia. Ja kiitämme vielä myöskin edustaja Guillaumea. Muistutan, että tästä asiasta käydään vielä keskustelua. Minimistandardeista, siis vähimmäisvaatimuksista 11.10. No, joka tapauksessa nyt meillä on sitten Puolan ulkoministeri paikalla. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Libe-valiokunnan kokouksen. Hän edustaa ministeri Milleria. Fyromissa mm, pidetystä kokousta on juuri saapunut. Ja mm, edustanut siellä myös viimeisessä osaneuvostossa nyt mielemme kuunnemme hänen esitystään. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie za... Kiitoksia oikein paljon kutsusta tänne. Ja Puolan puheenjohtajavaltion puolesta haluaisin kertoa teille töiden tilanteesta turvapaikkapaketin osalta. Haluaisin kertoa teille, millaiset ovat odotuksemme, kun ajatellaan puheenjohtajakautemme toista puoliskoa. Ensiksi haluaisin taata teille, että yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja erityisesti toisen vaiheen töiden päättäminen on yksi Puolan puheenjohtajavaltion prioriteeteista ja Puolan hallitus on tämän selkeästi hyväksynyt. Niin kuin varmasti kaikki hyvin tiedätte, turvapaikkapaketti sisältää kolme ehdotusta. Yksi niistä liittyy aseman määrittelystä annettuun direktiiviin, joka on lähes jo hyväksytty. Ja se tullaan hyväksymään. Meidän täytyy saada aikaiseksi konsensus, kun ajatellaan vastaavuustaulukoita ja toivomme, että tämä tullaan hyväksymään. Sitten toinen elementti on Dublinin eh, säännöstö ja Puolan puheenjohtajavaltio on hyvin varhaisessa vaiheessa jo lähtien eh, epävirallisen neuvoston kokouksesta sisäasiain ja oikeusasian ministerien epävirallisesta kokouksesta on eh, etsinyt ratkaisua sille, että tämän asiakirjan työstäminen aloitettaisiin. Kun olemme keskustelleet sekä jäsenvaltioiden että komission kanssa, tulemme etsimään kompromissia, jonka myötä voimme aloittaa keskustelun kyseisestä asiakirjasta, koska uskomme, että jos emme ala vakavasti nyt työstää tätä asiakirjaa Puolan puheenjohtajakaudelle pitkän tauon jälkeen, mahdollisuudet sen hyväksymiseksi vuoden loppuun mennessä ensi vuoden loppuun mennessä ovat hyvin rajalliset. Tällä hetkellä toivon, että neuvoston virallisen kokouksen jälkeen syyskuussa, kun puheenjohtajavaltio esitti kysymyksiä ministereiltä, kysymyksiä, jotka liittyivät niihin mekanismeihin, joita voitaisiin ottaa asiakirjassa käyttöön, eli varhaisvaroitusmekanismi ja tiedotusmekanismi, jossa tarjottaisiin tietoja mahdollisista uh-, uhista turvapaikkajärjestelmässä, varsinkin tietyissä jäsenvaltiossa. Maat eivät ole valmistautuneet hyvin tällaisiin suuriin turvapaikkahakijamääriin, ja puheenjohtajavaltio sai selkeän kuvan vastauksista, koska useat ministerit hyväksyivät ensimmäisen mekanismin mutta eivät päässeet toisesta sopuun. Toisessakin kysymyksessä kantoja tuli esille, jotka osoittavat, että on mahdollista ottaa käyttöön raukeamismekanismi. Myöskin Dublinin yleissopimuksessa tästä on maininta. Puheenjohtajan valtio luonnosteli toisen kompromissiasiakirjan, joka sisälsi kompromissiehdotuksia, ja me toivomme, että tällä viikolla vielä asiakirjaa sitten toimitetaan myöskin jäsenvaltioihin. Kun tämä asiakirja annetaan jäsenvaltioiden käyttöön, sen yksityiskohdat esitellään myöskin teille kokouksessa ministeri Millerin kanssa, jota suunnitellaan lokakuun 12. päivälle. Samanaikaisesti, ja tätä haluaisin painottaa, me työstämme kahta direktiivin luonnosta, jotka Euroopan komissio on esittänyt ensimmäinen päivä kesäkuuta. Työryhmä ja task force, jotka työttävät, työstävät tätä aihetta. Tässä on eri työryhmät, eri lainsäädäntö aloitteita varten ja tarkoituksena on päästä mahdollisimman pitkälle kummankin lainsäädäntöehdotuksen kanssa, kun puhutaan tästä vastaanottodirektiivissä. Me olemme jo päättäneet ensimmäisen käsittelyn työryhmässä ja olemme toimittaneet kompromissiehdotuksia. Ja työryhmän seuraavassa kokouksessa ne sitten, niihin suhtauduttiin hyvin myönteisesti jäsenvaltioiden taholta. Me toivomme, että seuraavien kokousten jälkeen, jotka siis liittyvät kyseiseen direktiiviin, kyse on esimerkiksi KIFA-komitean niin, kokouksesta 9. päivänä lokakuuta. Tuolloin tarkoituksemme on käsitellä hyvin tärkeitä poliittisia aiheita ja myöskin turvapaikkatyöryhmä kokoontuu 19. päivä lokakuuta. Tuolloin toivottavasti saamme selkeän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta ja myöskin niistä odotuksista, joita jäsenvaltioilla on mitä ne odottavat ja että löydämmekö kompromissin tästä aiheesta. Tällä hetkellä uskomme, että on mahdollista saavuttaa kompromissi, mitä tulee vastaanottodirektiiviin. Me uskomme, että tämä prosessi, jos sitä hallinnoidaan hyvin, voi äh, johtaa meidät siihen pisteeseen Puolan puheenjohtajakauden aikana. No mitä sitten tulee tähän menettelytapadirektiiviin? Me olemme pitäneet jo neljä kokousta tähän direktiiviin liittyen ja kaikissa käsiteltiin äh, samaa asiaa, eli ensimmäistä käsittelyä, koska on hyvin paljon varaumia ja huolenaiheuta jäsenvaltioiden puolelta, joten tällä hetkellä meillä on yli sata varaumaa tämän direktiivin kohdalla. Toivon, että ministeri kertoo teille hiukan enemmän, koska välittömästi sen jälkeen, kun ensimmäinen käsittely on saatettu päätökseen, olemme työstäneet kompromissiehdotuksia, jotka käsittelevät niitä aihepiirejä, joiden kohdalla toivomme saa, saavat, että saamme kompromissin mahdollisimman nopeasti aikaiseksi. Turvapaikkatyöryhmä kokoontuu pian uudestaan ja käsittelee myöskin näitä kompromissiehdotuksia. Ensi viikolla ministeri kokouksen jälkeen kerron teille, millaisia mahdollisuuksia meillä on kompromissin saavuttamiseksi. Haluaisin vielä lisätä kaikkein tärkeimmän jäsenvaltioiden huolenaiheen ja varauman, mikä liittyy näihin molempiin direktiiveihin, Kyse on pidät, pidätyskysymyksiin ja siihen, että onko tässä, pitä, pitääkö tässä pohtia, miten me voimme riittävät korvaukset työstää. Tämä on kaikkein, yksi kaikkein tärkeimmistä tekijöistä. Ja vielä kerran haluaisin vakuuttaa teille, että olemme tehneet yhteistyötä myöskin Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa. jotta sitten tämä siirtymä olisi mahdollisimman juoheva. Myöskin olemme tehneet yhteistyötä parlamentin kanssa, kontaktiryhmän kanssa, jota Sopotissa ehdotettiin ja myöskin haluamme jatkaa näiden asiakirjojen työstämistä, jotta pääsemme mahdollisimman pitkälle Puolan puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia oikein paljon. We thank you. We... Kiitos. Kiitos ähm, Puolan puheenjohtaja valtiolle tästä esityksestä ja nyt avaamme keskustelun tästä aiheesta. Ehkä meidän pitäisi vielä kuitenkin palata Robert Jomen puheenvuoroon. Ehkä hän voi kommentoida. Olkaa hyvä, Rouva Guillaume, jos haluatte. Euh, sur, sur trois, trois remarques. Euh, niin, ehdottomasti puheenjohtaja. Se, mitä tässä ministeri totesi, niin on hyvä tuntea ensinnäkin nämä suuret ongelmat, joita meillä on, eihän se mitään uutta ole. Joskus kuitenkin tämä yleinen lähestymistapa tulee esille. Eli minun mielestäni meidän täytyy todellakin jättää turvapaikkakysymyksiin omat lähestymistapansa, että emme liitä siihen mitään muuta ja me tarvitsemme myös pitkän aikavälin visiota. Ei kysymys ole siitä, että pelkästään sisällytään tänne mitään tilapäisiä lausukkeita, miten tärkeitä ne sitten ovatkin, vaan meidän täytyy saada käyttöön sellainen turvapaikkajärjestelmä, joka on toimiva, eikä pelkästään kansallisten järjestelmien yhteenliittymä. Eli nämä ovat aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä ja meidän täytyy ne pitää aina mielessä. Toinen ne koskee tätä pakettia yleisesti ottaen. Tehän kerroitte niistä keskustelusta, joita tällä hetkellä on käynnissä, ovat käynnissä. Ottaen esille myönteisiä näkemyksiä ja sitten myös niitä kielteisempikin. Ja Puolan tekemä ehdotus tästä kiireellisestä mekanismista. En enää oikein tiedä, mitä terminologiaa tässä nyt käytetään, tai onko tämä varhaisvaroitusmekanismi, kuten myöskin arviointimekanismi. Nämä ovat siis tärkeitä ehdotuksia, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että ne eivät kuitenkaan näitä säännöksiä monimutkaista. Meidän täytyy kyetä yksinkertaistamaan järjestelmää ja varmistamaan se, että 6000 pidätetyn maksimi säilytetään. Eli meidän täytyy löytää kaikkein harmonisoidun lähestymistapa ja Ja näin täytyy pyrkiä siis harmonisoimaan koko järjestelmää. Samalla Tämä koskee kaikkia näitä viittä eri ehdotusta. Lisäksi äh, minusta on hyvä, että Puola on pyrkinyt pureutumaan näihin ongelmiin, jotta tekstejä voidaan kehittää eteenpäin. Ajatuksena on tietysti se, että neuvottelut kehittävät nimenomaan tätä itse mekanismia. Meidän täytyy viedä eteenpäin keskustelua siitä syystä, että sisällön pitää nimenomaan edistyä. Kuten juuri totesin tässä toisessa päätelmässä, niin toivon, että parlamentti haluaa mahdollisimman nopeasti saada aikaiseksi sopimuksen, joka nimenomaan kunnioittaa tätä toimielinten välistä tasapainopyrkimystä. Kiitoksia, hyvä pojat. Oh, ah, Madame Guillaume. Kiitoksia vielä kerran edustaja Guillaume, edustaja Holmaja. Herr Vorsitzender. Hyvä puheenjohtaja, Hyvä valtiosihteeri, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää Puolan puheenjohtaja valtiota tästä intensiivisestä työstä. Se yrittää myös nämä jumiutuneet lainsäädäntötekstit saada vietyä eteenpäin. Ja näin yritetään siis saada aikaiseksi harmonisoitu eurooppalainen turvapaikkapaketti. Nämä, tämä turvapaikkamenettelydirektiivi, mm, mielestäni on positiivista, että komissio oikeudellisen avun ja tiedottamisen suhteen on, komissio on siis lähentynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden kantoja. Ja tämä nopeutettu käsittely, kun yleinen turvallisuus on uhattuna ja sitten nämä aivan selkeästi väärät hakemukset näissäkin asioissa on päästy saatu positiivinen muutos aikaiseksi komission kannassa. Olen, minä puollan, minä puollan, että tämä ö, hakemusten implisiittinen peruuttaminen, siinä, siinä komissio on lähentynyt jäsenvaltioiden kantaa ja myös parlamentin kantaa. Eli siis tämäkin todellakin auttaa asiaa. Ongelmia on tosin vielä muutamia. Mehän olemme kaikki samaa mieltä siitä, että haluamme nopeita ja johdonmukaisia menettelyjä. Jos me haluamme niitä niiden hyväksi, jotka todella ovat pakolaisia, niin pakolainen, joka todellakin tulee pakolaisena tänne, hän tietysti haluaa antaa mahdollisimman nopeasti kaikki tiedot, jotta hänen statuksensa tunnustetaan. Komission yksi ehdotus on siinä mielessä ongelmallinen, että se antaa jäsenvaltioille ja viranomaisille liian vähän mahdollisuuksia käsitellä väärin käyttöön liittyviä hakemuksia. Eli, eli he käyttävät menettelyä, väärin menettelyä ja yrittävät pidentää oleskeluaan tästä pitäisi jäsenvaltioille saada oikeita keinoja torjua väärinkäyttöä. Minun mielestä on lisäksi ongelmallista, että oikeussuoja keinoissa, kun niihin puututaan tai kun ne otetaan käyttöön, niin hakijalla on aina oikeus jäädä valtion alueelle. Jos oikeussuoja entä, ja sitten jos oikeussuojakeinoihin tartutaan vain sen takia, että voidaan pidentää oleskelua, niin silloin tuomioistuimilla pitäisi olla mahdollisuus todeta tämän hakemuksen oikeuttomuus. Ja useissa maissa meillä on valitettavasti paljon kokemuksia siitä, että on myös väärin tehtyjä hakemuksia. Ja minun mielestäni tästä syystä jäsenvaltiossa on tiettyä epäluottamusta olemassa, sillä viranomaiset eivät oikein pysty, pysty tehokkaasti erottamaan vääriä hakemuksia perusteellisista, anteeksi, siis, ähm, äh, perustelluista hakemuksista. Me haluamme nopeampia menettelyjä, me haluamme siis menettelyjä, jotka ovat nopeampia, mutta se tarkoittaa myös, että perustot, perusteettomiin hakemuksiin ja niiden, niiden ni, niihin toistuviin hakemuksiin pitää saada nopea vastaus. Ja tässähän, tässähän puhutaan siitä, että, että asioita pitää tulkita aina pakolaisen hyväksi, mutta jos toistuvia hakemuksia tehdään ja näin käytetään väärin järjestelmää, niin silloin jo kolmannessa hakemuksessa pitäisi olla mahdollisuus käyttää nopeutettua menettelyä. Täm, tähän liittyy huolia enten kaikkea maissa, joilla on korkeat turvapaikanhakijamäärät ja joilla on myös taloudellisia ongelmia. Tämän me kyllä ymmärrämme ja siksi pitäisi ennen kaikkea ähm, ainakin tässä nopean menettelyn aiheessa pitäisi puhua siitä, että, että tämä yhteistyö valmius, jos joku, jokin hakija ei siis ollenkaan suostu yhteistyöhön, niin silloin pitäisi kyllä mahdollistaa nopeutettu menettely. Ja näin, näin äh, sitten suljetaan, kaikenlaiden, suljetaan ovi kaikenlaiselta väärinkäytöltä. Sitten jos hakija tulee ilman asiakirjoja tai väärennetyin asiakirjoihin, asiakirjoihin alueen, valtion alueelle, niin silloin menettely ei voi olla automaattinen, jos hakija äm, on yhteistyöhaluinen, niin silloin menettely voi olla asiallinen, mutta, mutta on olemassa tietysti hakijoita, jotka tahallisesti tulevat väärennetyllä identiteetillä maahan tai heittävät pois asiakirjaan. Ja näissä tapauksissa henkilöt eivät välttämättä ole enää vaarassa. Näissä tapauksissa menettelyssä ei pidä olla kyse siitä, että mahdollisimman pitkä oleskelu mahdollistetaan. Jäsen, jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuudet torjua tällaisia tapauksia. Ja sitten vielä erityisessä asemassa olevat henkilöt. Kuten Rova Kiom sanoi, meil, meillä pitää olla tässä yksilöllisiä menettelyitä, mutta, mutta pelkkä kuuluminen tiettyyn ryhmään ei pitäisi, sen pitäisi automaattisesti johtaa tiettyyn statukseen, eli meidän pitäisi meidän pitäisi ottaa yksilöllisesti huomioon. Esimerkiksi jos joku on 62-vuotias, hän saattaa silti, silti kuulua ryhmään, jo, jo haavoittuvaiseen ryhmään, mutta toisaalta samanikäinen henkilö ei välttämättä omien omien ominaisuuksiensa takia välttämättä kuulu haavoittuvaisiin henkilöihin. Minun mielestäni tästä pitää siis erityisesti keskustella. Haluaisin vielä yhden kommentin mainita, joka keskusteluissa turvapaikka haastattelijoiden kanssa tullut esille. Tämä psykologinen paine niillä henkilöillä, jotka haastattelevat pakolaisia, on erityisen suuri. Näin näitä haastattelijoita pitää tukea erityisesti sillä heillä on, heillä on tietyn ajan päästä sitten tietty, tiettyjä vaikeuksia äm, tehdä näitä haastatteluja hyvin, sillä he ovat ylirasittuneita. Ja siksi minusta tuki näille turvapaikka-haastattelijoille on erityisen tärkeää. Ja sitten EASO ja yhteistyö yhteistyö UNHCR kanssa. Tämä yhteistyö voi, voisi olla perusta eurooppalaiselle listalle, listalle, joka koskee turvallisia kolmansia maita. Näin äm, keskustelu EASON työn, työn jatkuessa saattaisi johtaa kompromissiin. Kiitos. Sitten herra Triantafilis. Anteeksi, Rova Wikström. Ihan työjärjestyspuheenvuoro vain. Onko meillä nyt sitten puheaikaa miten paljon vaan vai pitääkö sitten välttää tekemästä valtavan pitkiä äh, lausuntoja? Sillä lopuksi varmaankin tämä keskustelu päättyy niin, että jotkut meistä saavat vain 20 sekuntia puheaikaa, se ei ole riittävästi. Tietysti, tietysti. Me meillä ei koskaan ole ollut tällaista rajatonta puheaikaa, ei koskaan. Tässä nyt pointti on se, että meillä on äänestys tulossa FEM-valiokunnan kanssa kello 12, reikä reikä, puolelta päivin toisiin. Sanoin, meillä on vielä noin 15-10 minuuttia aikaa, mutta tässä on vielä joitakin edustajia, muun muassa te, edustaja Wikström, saatte puheenvuoron. Me totta kai pyrimme aina yhdistämään kaikki elementit, haluamme olla joustavia. Ja tämänhän nyt varmasti olette huomanneet. Kunnioitamme niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Mutta meidän täytyy kuitenkin tässä hiukan pyrkiä kurinalaisuuteen, koska meillä on tässä aikataulu. Niin, edustaja Gion. Anteeksi, mutta kun juuri käytin puheenvuoron menettelyistä, niin puhuin nimenomaan erityistä asiasta, joka on nimenomaan esityslistalla. Nyt minusta vaikuttaa, että me puhumme yleisesti tästä asiasta. Ja kuulin tässä ministerin puheenvuoron. Puhumme yleisesti ottaen koko ö, turvapaikkapaketista. Minusta meidän pitäisi ö, ilmeisesti, siis olenko nyt käsittänyt oikein, puhummeko yleisluontoisesti vai menemmekö aivan yksityiskohtiin yhdessä paketissa? Région, en tout cas, le secrétaire d'État, je suis sûr, a pris note niin, ministeri varmaan huomioi nämä teidän kommenttinne, mutta kolme jäsentä haluaa käyttää puheenvuoron ennen kuin ministeri saa uudelleen puheenvuoron ja tietysti sitten edustaja Kellerkin haluaa käyttää puheenvuoron, eli neljä kappaletta. Trianta Filides ensimmäisenä. Pitäytykää ajassa, sillä meillä on äänestys kello 12. Puheenjohtaja ei hätää en käytä enempää kuin puolitoista minuuttia. Todellakin pureudun tässä ainoastaan yhteen asiaan, josta puheenjohtaja valtio puhui. Ensinnäkin haluan kiittää Valtiota tästä tilannekatsauksesta, jonka se esitti meille, mitä tulee tähän Dublinin yleissopimukseen ja näihin eri säännöstöihin. Haluaisin kuitenkin puhua tästä arviointimekanismista ja varhaisvaroitusjärjestelmästä. Puheenjohtaja näyttää ehdottavan, että ne pitäisi myöskin sisällyttää tuohon Dublinin asetukseen. Tämä on mielestäni huono asia. Mielestäni tämän pitäisi olla kaikissa direktiivissä, ainakin mitä tulee tähän menettelydirektiiviin ja vastaanottodirektiiviin. Me tarvitsemme niitä enemmän kuin Dublinin asetusta, mutta totta kai tämä siirtojen keskeyttäminen on tässä myöskin tärkeä asia. No niin, en puhunut pidempään. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Fajon. Hvala lepa, predsedujući. Um, ehm, iskoristila bi prilo... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt käyttää tämän tilaisuuden, kun meillä on täällä vieraana uh, Ohridist, vieraana valtiosihteeri suoraan Ohridista. Siellähän puhutaan uh, väärinkäytöksistä, turvapaikkamenettelystä. Tätähän on esiintynyt paljon viime aikoina. Turvapaikanhakijat Bosniasta ja muista Balkanin maista ovat ilmestyneet, ilmestyneet esimerkiksi Belgiaan ja Skandinaavi- anteeksi, Pohjoismaihin haluaisin vielä korostaa tätä, sillä tämä osoittaa, miksi tarvitsemme oikeanlaisia turvapaikkamenettelyjä. Mitä tässä siis tapahtuu? Nämä kansalaiset käyttävät hyväkseen suotuisia turvapaikkamenettelyjä. He saavat paremmat ehdot ja paremman, paremman asumuksen esimerkiksi. Haluaisinkin siis, siis tietää, oletteko saaneet aikaiseksi mitään lyhyen aikavälin päätöksiä siihen, miten, mihin näihin väärinkäytöksiin turvapaikkamenettelyssä puututaan. Ja sitten lisäksi, olisiko mahdollista, mahdollista suojella ulkorajaa Unkarissa, jotta voidaan estää, estää turvapaikanhakijoiden virta Balkanista Näm, ja siellä myös sellaisten muisten turvapaikanhakijoiden määrä, jotka tulevat äm, myös arabimaistakin. Kiitos. Wikström. Oja vill börja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan aloittaa siitä, että haluan kiittää Puolan puheenjohtajavaltiota ja osoittaa teille suurta kunnioitusta. Nyt Puola ei saa enää pitää uutena jäsenvaltiona, vaan suurena ja tärkeänä jäsenvaltiona. Te olette osoittanut suurta vastuunkantoa vieden tätä turvapaikkakysymystä eteenpäin, ja sitä me parlamentissa arvostamme kovasti. Kiitos vielä kerran siitä. Olemme myös ilahtuneita aloitteesta, jonka avulla käynnistään työryhmä. Olemme mukana auttamassa siinä kaikilla mahdollisin tavoin. Halusin vain esittää tämän hyvin lyhyesti ja todeta, että kun kysymys on tästä aseman määrittelystä annetusta direktiivistä, niin toivomme, että menettelydirektiivikin, löyt- menettelydirektiivikin löytää ratkaisunsa samalla kun odotellaan sitä, että Dublin-säännöstöt voidaan avata uudelleen. Minä olen esittelen siinä ja minun mielestäni on harvinaisen epätyydyttävää se, että se on jumissa neuvostossa. Kiitän teitä halustanne saada avata tämän, että haluatte kasvattaa yhteistä tahtoa löytää yhteiset ratkaisut aikana, jolloin protektionismi ja jopa kata- nationalismi on ö, voittamassa. Kiitoksia edustaja Keller. Kiitoksia. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä Sylvi Giomin kanssa. Emme puhu tästä tässä turvapaikkamenettelystä. Me olemme äänestäneet täällä jo. Puolan puheenjohtajavaltion piti esittää meille ehdotus kompromista jäsenvaltioiden kanssa, josta sitten piti keskustella ja haluaisin todella puhua tästä ehdotuksesta. Ikävä kyllä en kuullut sellaista. Puhuitte määräajoista, turvapaikkatyöryhmästä, mutta siis mikä nyt on kompromissi, mikä se ehdotus on? Se olisi tärkeää tietää. Miten, miten meillä pitäisi olla jokin mielipide siihen muutoin, joten toivoisin, että tämä asia selvennettäisiin. Kiitos. Kiitos edustaja Bussutille. Yes, I to react, uh... Haluaisin vastata ministerin kommenttiin tästä Dublin-asetuksesta 27. syyskuuta, eli noin kaksi viikkoa sitten, Euroopan unionin tuomioistuimessa annettiin mielipide, jossa sanottiin, että maan ei pitäisi siirtää takaisin turvapaikanhakijaa ensimmäiseen maahantulomaahan, jos on todisteita siitä, että tuossa maassa hänen, hänen perusoikeuksiaan, perusoikeuskirjaan perustuen ei kunnioiteta. Tässä oli kyse Afgaanin, afganistanilaisesta, joka oli määrä lähettää takaisin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja, ja tässä tuomioistuin sanoi, että näin ei pitäisi tehdä. Neuvosto ei vastaa komission ehdotukseen, joka on annettu syyskuussa 2008 me olemme nyt me olemme nyt nähneet kolme vuotta kuluneen tästä ehdotuksesta ja siltikin neuvosto, neuvosto ei vedä tästä johtopäätöksiä. Me emme tee lainsäätäjänä meidän työtä, työtämme ja me annamme tuomioistuimen päättää lainsäädännöstä ja päätö, tuomioistuinen päätös toisensa jälkeen sanoi, että Dublin-asetusta ei voi jättää sellaiselleen. Sitä pitää muuttaa. Ja siksi haluaisin kysyä, saako neuvosto minkälaista kompromissia aikaiseksi? Kiitos. Eight. Kiitoksia Puolan puheenjohtaja Ja ulkoministeri varmasti ovat ottaneet huomioon nämä asiat, varsinkin mitä tulee näihin erityisiin seikkoihin, jotka ovat nyt tärkeitä tällä hetkellä, kun käydään tässä yhteiskeskustelua turvapaikkapaketissa. Tässä on saatu uutta vauhtia, koska Puolan puheenjohtajavaltio on kiinnittänyt erityistä huomiota tähän pakettiin ja nyt sitten tässä ulkoministeri saa viimeisen puheenvuoron. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za wszystkie uwagi, które usłyszałem i które... Kiitoksia näistä kommenteista. otamme ehdottomasti huomioon, kun luonnostelemme puheenjohtajavaltion ehdotuksia. Hyvät naiset ja herrat, uskoakseni voitte aivan yhtä selvästi nähdä, että asiakirjat, jotka koskevat äh, turvapaikkakysymyksiä, ovat erittäin hankalia, sillä me haluamme taata täydet oikeudet niille ihmisille, joilla on oikeus tulla suojeluiksi. Ja samalla olemme velvoitettuja tämän suojan tarjoamaan. Samalla kuitenkin täytyy tasapainottaa se jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat äh, välttää sen, että äh, järjestelmää väärinkäytetään, sillä se taas tapahtuu todellisten turvapaikanhakijoiden kustannuksella. Ja silloin tietysti se aika, jota voimme uhrata niille, jotka todella tarvitsevat apuamme, on huomattavasti lyhyempi. Tämä on myös se vaara, joka kohdistuu valtioiden turvallisuuteen, sillä jos järjestelmää väärinkäytetään, niin se vesittää myös viisumipolitiikan osiot. Eli työmme jälkeen on selkeästi nähtävissä ja aiempien kokemusteni seurauksena on nähtävissä, että tasapainon löytäminen on kaikkein tärkeintä. Ja kun puhutaan varhaisvaroitusmekanismista, jonka haluaisimme ottaa käyttöön, niin haluaisimme, että se olisi ei-byrokraattinen mekanismi, joka perustuu muille periaatteille ja perustuu esimerkiksi isonormeille ja jäsenvaltioiden toiminnalle. Tämän mekanismin tulisi mahdollistaa se, että voimme selkeästi todeta, mitkä jäsenvaltiot ovat valmiita vastaanottamaan pakolaisia ja mitkä taas eivät ole. Ne, jotka eivät ole hyvin valmistautuneita, niiden kohdalla meidän tulisi ottaa käyttöön avunantomekanismeja. Sillä nämä mekanismit ovat olemassa. Ja silloin meillä on edessämme tällainen hätätilanne, jossa havaitaan, että näin ei voida tehdä. Siitä syystä haluaisimme ottaa käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmän. Kun taas sitten puhutaan Dublinista, niin ymmärrän kyllä tilanteen ja uskoakseni neuvoston viimeisimmän kokouksen jälkeen on selkeästi päästy kompromissiin. Me tiedämme kompromissin soveltamisalan ja tiedämme, mistä jäsenvaltiot voivat olla yhtä mieltä ja mikä taas on niille vaikea hyväksyä. Tässä on kyseessä asia, jonka pyrimme selventämään paremmin, mutta minun mielestäni meillä on kuitenkin selkeä näkemys asiasta. Ja koska meillä on järjestelmä, joka sisältö koskee sitä, että pyritään auttamaan eri jäsenvaltioita, niin sen tulisi mahdollistaa se, että tulevaisuudessa olemme tilanteessa, jossa ei ole yhtään jäsenvaltiota, johon turvapaikanhakija ei siirretä siitä syystä, että olosuhteet ovat siellä huonommat. Sehän on koko tämän järjestelmän idea. Esitettiin kysymys myös Belgiasta tulevia turvapaikanhakijoita ja eilen äh, sain olla todistamassa erittäin vilkasta keskustelua puheenjohtajavaltion ja komission välillä, kuten myöskin Balkanin valtioiden välillä, joten uskoakseni kaikki osapuolet ryhtyvät toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan rajoittaa tätä ilmiötä, vaikka se meneekin pidemmälle kuin mitä me työstämme nyt tässä turvapaikkapaketissa. Uskoakseni kuitenkin tilanne oli tämä optimistinen, varsinkin Balkanin valtioiden kannan vuoksi. Kun sitten taas puhutaan kompromisseista, kun puhutaan vastaanottodirektiivistä ja niin siitä suunnasta, johon haluamme siirtyä, ja sitä, mitä ehdotamme Dublinin varalle, niin nämä molemmat asiat esitellään teille ministeri Milojen toimesta 12.10. Being here. Kiitoksia oikein paljon, että saavoitte tänne paikalle juuri oikea-aikaisesti tätä keskustelua silmällä pitän. Ja nyt, jos sallitte, niin puhun täällä erästä koordinaattoreiden ehdotuksesta, joka liittyy tähän äh, turvapaikkapakettiin. Eli tänään täällä pidetään, herra Moraes pitää täällä kokouksen YK, Punainen Risti ja myöskin muut elimet ovat tässä mukana. Tässä puhutaan muun muassa turvapaikkahakemuksesta Euroopan unionin ja tämä on Altiero Spinelli rakennuksessa kello 18, siis tällainen tapahtuma on siellä tulossa. Kiitämme täällä herra Stasanskisia, ulkoministeriä, ja nyt sitten jatkamme tähän yhteiseen kokoukseen FEM-valiokunnan äh, kanssa ja meillä on sitten myöskin koneäänestys liittyen eurooppalaiseen suojelumääräykseen, Pyydän, että jäisitte istumaan paikoillenne ja valmistautuisitte äänestykseen. I can promise that we will make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 Dear colleagues, if you're all ready, not to have complaints. No niin, ovatko kaikki nyt valmiina? Eikä ole mitään valitettavaa liittyen tähän aikatauluun. Ja aloitamme nyt tämän yhteiskokouksen, Liben ja Femmin yhteiskokouksen. Me olemme täällä yhdessä FEM-valiokunnan jäsenten kanssa. Ja aluksi onnittelemme kollegaamme herra Mikael Gustafssonia – joka on uusi FEM-valiokunnan puheenjohtaja. Ja toivomme erinomaista hedelmällistä yhteistyötä FEM-valiokunnan kanssa. Toivotamme hänet tervetulleeksi ja onnittelemme häntä. Hänet on juuri siis nimitetty, hänet on valittu puheenjohtajaksi. Annamme hänelle puheenvuoron ja hän pitää meille nyt tästä asiasta alustuksen. I'm gonna switch to Swedish, so I'm not gonna... Minäpä puhun ruotsia, enkä puhukaan englantia. Minä olen aivan uusi puheenjohtaja. Minut itse asiassa valittiin tehtäväni eilen eh, tuonne tasa-arvon valiokuntaan. Se on erittäin suuri kunnia minulle. Voin viedä eteenpäin niitä kysymyksiä, jotka ovat olleet minulle tärkeitä myös paikallisesti Ruotsissa. Minulle on myös suuri ilo se, että yksi näistä tärkeimmistä tehtävistänne, nyt kun eh, vielä eteenpäin naisten oikeuksia ja naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yh, saan olla yhdessä tässä live-valiokunnan käsittelemässä näitä asioita. Olen varma siitä myös, että tämä direktiivi voi auttaa niitä uhreita, uhreja, jotka ovat saaneet suojaa yhdessä jäsenvaltiossa, voivat saada samankaltaista suojaa kuin muuttavat toisen jäsenvaltion. Haluan myös painottaa sen merkitystä, että me suhtaudumme väkivaltaan, joka kohdistuu naisiin, erittäin vakavasti. Se on todellinen ongelma meidän yhteiskunnissamme. Kiitoksia. Thank you. Thank you, thank you. Kiitos, kiitos. Totta kai me otamme tämän asian paljon vakavammin. Edustaja Latford. Can I... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on nyt miespuolinen puheenjohtaja FEM valiokunnassa. Minä itse olen feministi, ja, mutta minulla on hieman huolena, itse en siellä ole ikinä ollut jäsen, mutta minulla on huolena se, että FEM puhuu liikaa itsensä kanssa. Tämä aihe on nyt hyvin tärkeä. Me tarvitsemme naisten tasa-arvoa ja miesten tasa-arvoa osana ihmisoikeuksia. Jos voisitte saada tämän aiheen avauttua ja sen aikaiseksi, että voimme käsitellä aihetta ihmisoikeuksien kontekstissa ja siinä kontekstissa, että siinä otetaan kaikki mukaan, niin silloin siitä keskustelusta voisi tulla avoimempi, eikä tällainen valiokunnan sisäinen keskustelu. Se olisi loistavaa. Kiitos. For No nyt tätä keskustelua ei tässä äh, mitenkään avata, eli tämä naisten ja miesten tasa-arvo, yhtäläiset oikeudet, niin ehkäpä herra Gustafsson kuitenkin haluaa reagoida tähän. Minä en tiedä, mikä tilanne on ollut aiemmin, mutta voin vakuuttaa sinulle sen, että minulle tasa-arvokysymykset eivät ole mitään naiskysymyksiä. Minulle tasa-arvokysymykset ovat demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Koska kysymys on demokratiasta ja ihmisoikeuksista, niin naisten ja miesten täytyy samanarvoissa olosuhteissa kyetä elämään tasa-arvoisina yhteiskunnassa. Ei saa syrjiä sukupuolen perusteella. Se on minulle y- on eh, itsestäänselvyys. Ja minä miehenä kannan vastuun myöskin näistä kysymyksistä ja vien eteenpäin näitä demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksinä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Gustafsson. No niin. Nyt me sitten päätämme pitkän keskustelun eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Tässä on käytetty hyvin paljon aikaa ja energiaa näissä keskusteluissa. Nämä valiokunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Ja myöskin tässä on ollut joitakin esteitä tiellämme, mutta ne on kyllä ylitetty menestyksekkäästi. Tätä työtä on edistetty me molemmat esittelemme, äh, Romero, Lopez ja Jimenez Vekeril ja tietysti kaikki varjoesittelijät ja kaikki mukana olleet edustajat. Ja jos nyt saan tässä todeta henkilö, joka on mukana me täällä, herra Enzio Perillo, joka on oikeudellisen yksikön äh, johtaja. Hän on nyt ollut koko ajan mukana tässä työssä – auttanut tätä valiokuntaa ja hänet on juuri nimitetty tuomariksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Eli sinne julkisyksikön puolelle. Ja me nyt todellakin onnittelemme teitä. Onnittelut ja kiitoksia siitä, että olette saapuneet tänne, saapunut tänne paikalle. Ja nyt esittelijämme saavat viimeisen sanan, mikäli haluavat. Edustaja Romero, viimeinen puheenvuoro tässä. Sí, señor presidente, porque hoy es un gran día para la... Niin, hyvä puheenjohtaja. Tämä on hieno päivä eurooppalaisille naisille. Tämä on myös hieno päivä nyt kun rakennamme tätä oikeuden aluetta, jonka haluamme Eurooppaan, tämä alue ei ole pelkästään turvallisuuden alue. Meillähän on jo eurooppalainen pidätysmääräys, mutta kyse on myös oikeuden alueesta. Eli me, on hyvä, että meillä on nyt myös tämä eurooppalainen suojelumääräys kaikille uhreille, tietysti etenkin naisille, mutta myös kaikille niille ryhmille, joita on syrjitty tai joiden kosket, mattomuus on asetettu vaaraan. Meidän mielestä tämä mekanismi on loistava askel Euroopalle. Haluaisimme kiittää Espanjan puheenjohtajaa kautta vuoden 2010 alussa Euro, äh, Espanjan puheenjohtajakausi teki tämän aloitteen ja haluaisin kiittää myös kahta muuta jäsenvaltiota, jotka olivat Espanjan mukana tässä. Ja nyt haluaisin kiittää myös Puolan puheenjohtajakautta, jonka avulla olemme päässeet pois umpi kujasta. Ja nyt eurooppalaisesta suojelumääräyksestä tulee jälleen, anteeksi siis vihdoin todellisuutta. Ja Puolan puheenjohtajakausi on panostanut hyvin tähän asiaan eurooppalaista suojelumääräystä olisi voitu viivästää siihen asti, kun, kun Euro- komissio keskustelee äm, siviilisuojelumääräyksestä. Mutta onneksi Puolan puheenjohtajakausi on onnistunut, onnistunut äm, saamaan eurooppalaisen suojelumääräyksen nyt läpi ja sitten tämä siviilipuolen asetus menee myöhemmin läpi. Eli nyt tämä päätös on antanut meille tilaisuuden tehdä asiasta kiireellinen. Ja me haluaisimme pystyä estämään uhrien syrjinnän. Kiitos puolelle tästä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten esittelijä Jimenez Pekeril saa puheenvuoron. Niin, kiitos puheenjohtaja. Te kaikki tiedätte tämän aloitteen sisällön. Tämä ei ole ollut mikään helppo tie, mutta nyt tänään on hyvin suuri päivä meille kaikille. Me voimme olla kaikki erittäin ylpeitä tekemästämme työstä. Uskon, että tänään on myöskin suuri päivä uhreja, uhreille, kaikille uhreille. Me tiedämme, että tämän suojelumääräyksen kautta voidaan turvata monien naisten tilanne. Myöskin kontaktikielot voidaan näin saada läpi muissa maissa, mutta tämä suojelumääräys koskettaa myöskin muita ihmisryhmiä, esimerkiksi alaikäisiä, terrorismin, ihmiskaupan uhreja, olivatpa he joko naisia, miehiä tai lapsia. Kaikki sellaiset, jotka joutuvat uhreiksi, kaikkien pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi Euroopassa. No se, mitä me teemme tässä, on tarkoituksena on siis tehdä lainsäädäntöjä uhrien aseman parantamiseksi. Olen hyvin selvästi edustajakauteni aikana nähnyt, että on olemassa tiettyjä puutteita näissä uhrien suojelulaeissa. Nyt on olemassa kokonainen paketti uhrien oikeuksille. Minä olen siis mukana esittelijänä tässä paketissa ja olen erittäin iloinen, että nyt todellakin uhreille annetaan lisää oikeutta, arvovaltaa. Ja haluan kiittää Puolan puheenjohtajavaltiota aivan erityisesti, koska se onnistui raivaamaan kaikki esteet tieltä. Ja tästä syystä äänestyksen jälkeen voimme äänestää myöskin täysistunnossa. Kiitokset vielä myöskin sihteeristölle esittelijälle. Hänen kanssaan kykenemme tekemään erilaista yhteistyötä ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Vielä kerran haluaisin todeta, kaikki valiokunnan jäsenet voivat olla ylpeitä siitä, että autamme Euroopan unionin uhreja ja autamme myöskin kaikkia muita eurooppalaisia, koska nyt me todellakin toimimme sellaisten arvojen puolesta, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Niin, tämä todellakin on tärkeä viimeinen askel tässä eurooppalaisen suojelumääräyksen pitkässä tiessä. Tämä on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, alueen ö, ähm, kehittämisessä tärkeä askel. Me kehitämme Lissabonin strategiaa ja annamme, välitämme EU-kansalaisille viestin siitä, että me välitämme heistä ja heidän oikeudestaan ja heidän suojelemisesta ja ennen kaikkea niiden oikeuksista, jotka ovat haavoittavammissa, haavoittavammissa osassa, jotka ovat joutuneet siis uhriksi. Tämä aloite siis aloi, äm, alkoi Espanjan puheenjohtajan kaudella. Ja nyt pääsemme sitten loppuäänestykseen. Meidän pitää äänestää vain yhdestä asiasta. Ehkä voisimme tehdä käsiäänestyksen tai sitten koneäänestyksen. Ilmeisesti käsiäänestystä toivotaan. Vai äh, haluaako kukaan koneellista tarkistusta? Tarkistuksessa nähdään tarkemmin. No niin, eli sitten kone, koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Mahtava tulos. Aivan mahtavaa. 55 puolesta, eikä kukaan vastaan, eikä tyhjää ääniä. Kiitos paljon kaikille. Kiitos herra Gustafssonille. Me odotamme innolla yhteistyötä FEM-valiokunnan kanssa. It's always the same story milk